colleagues, um, just for those who are waiting for... Niin, kollegat, kohta 24. Makovei ei pääse paikalle, mutta hänen sijallaan on edustaja Stevens. Olemme nyt pitämässä viiden minuutin tauon. Puhe jaetaan tulkeille, jotta Stevens pystyy puhumaan Makoven sijasta. Eli pidämme nyt viiden minuutin tauon ja sen jälkeen siirrymme kohtaan 24, eli Schengen. Eli nyt muutaman minuutin tauko. Eli aloitamme kohta. Be just five minutes maximum. Okay, can we start? Aloitetaanko? Valitan tätä viivästystä. Olemme nyt valmiita aloittamaan. Eli Schengenin säännösten täytäntöönpano, joka liittyy siis järjestelmään Bulgariassa ja Romaniassa. Edustaja Makovei on esittelijänä. Valitettavasti hän ei päässyt tänne Kiitoksia Helga Stevensille siitä, että hän täällä korvaa hänet 18. ensimmäistä neuvosto pyysi parlamenttia antamaan lausuntonsa harkitusta päätöksestä, jonka mukaan Schengenin säännösten loput säännökset pantaisiin täytäntöön, jotka liittyvät sisjärjestelmään Bulgarissa Romanossa. Neuvoston päätösten tavoitteena on vielä poistaa ne eri rajoitteet, jotka sisjärjestelmässä ovat, eli mahdollisuus julkaista sisällytyksiä, joiden avulla kielletään maahan tulo tai maassa oleminen. Edustaja Makovei siis esittelijänä. Hän on valmistellut tätä mietintöluonnosta, joka teillä on edessänne. Tämän viikon alussa neuvosto virallisesti välitti parlamentille uudelleenmuotoilun version tästä neuvoston päätösluonnoksesta. Artiklit 25 Schengenin päätöksestä, jotka soveltuvat Bulgarian Romanian, ovat tässä kohteena, kuten myöskin suhteet muihin Schengen-valtioihin. Ja toiseksi voimaantulopäivä, joka koskee siis tätä neuvoston päätösehdotusta. Ehdottaisin, että puheenjohtajavaltio ensinnäkin tämän esittelisi ja sitten komissiosta tulisi palautusta ja sen jälkeen sitten edustaja Stevens esittelisi tämän asian hän korvaa makoveen. Jos teille sopii, niin jatkamme esitystä. Näin annan puheenvuoron nyt Sekoffille. Mankovan sijaan Sekoff, olkaa hyvä. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja edustaja Stevens, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Neuvoston nimissä haluaisin kiittää esittelijää mietityluonnoksesta liittyen Schengen-säännöstöön ja Schengenin tietojärjestelmän käyttöönottoon Bulgariassa ja Romaniassa – Neuvostolle tämä päätös on tärkeä askel eteenpäin, kun vahvistetaan yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä Schengenin tietojärjestelmässä. Olette esitelleet tämän päätösluonnoksen ja lisäisin vain, että tässä noudatetaan sopimusta rajan ylitystietojärjestelmästä – ja jäsenvaltiot voivat hallinnoida sitä ilman, että täysimittaisesti noudatetaan Schengen-säännöstöä. Rajan ylitystietojärjestelmässä on kolme ehtoa jäsenvaltioille, jotka eivät täysimittaisesti sovella Schengen-säännöstöä. Ensinnäkin Schengen-arviointi pitää suorittaa johtaa menestyksekkäästi. Romania ja Bulgariahan ovat tämän jo tehneet jokin aika sitten. Toinen ehto on soveltaa säädöksiä Schengen-säännöstöstä, jotka liittyvät viisumitietojärjestelmään. Järjestelmä on jo käytössä ja kyseessä on kolmas päätös, jolla varmistetaan, että tietojärjestelmäsäädöksiä sovelletaan kummassakin maassa. neuvosto on ryhtynyt toimiin ja valmistelee päätösluonnosta, jotta täytetään viimeisetkin ehdot. Sen jälkeen Bulgaria ja Romania voivat hakea pääsyä tietojärjestelmään ilman mitään rajoituksia, kuten on todettu artiklassa 1.4 neuvoston päätöksestä vuodelta 2010 Tämä artikla liittyy siis Schengenin tietojärjestelmään käyttöönottoon Bulgariassa ja Romaniassa. Päätöksen kautta Bulgaria ja Romania voivat hyödyntää järjestelmää ja ryhtyä tarvittaviin toimiin Jos joltain henkilöltä on kielletty pääsy johonkin maahan, niin se näkyy järjestelmässä ja muutkin jäsenvaltiot voivat nähdä näitä tietoja. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Sekov. Ja sitten siirrytään komission puoleen. Edustaja Markke. Kiitoksia. Olen Philip Klarhout Hyvää huomenta. Edustaja Stevens, arvoisat parlamentin jäsenet. Komissio yleisesti ottaen kannattaa tätä päätöstä, koska se sisällyttää Romanian ja Bulgarian Schengen-yhteistyöhön ja se on myös tärkeä toimenpide, jonka avulla voidaan parantaa Euroopan unionin turvallisuutta. Eli tämän päätöksen myötä Romania ja Bulgaria voivat olla mukana näiden hälytysten antamisessa, maahanpääsykielloissa, sisjärjestelmässä ja muut maat myöskin näkevät Romania ja Bulgarian antamat hälytykset. Ja näin ne kykenevät toimimaan näiden hälytysten pohjilta ulkorajoilla. Teknisesti katsoen EU-Liisa, Bulgaria ja Romania ovat valmistautuneet tämän toiminnon käyttöönottamiseen testit on viety päätökseen. Ja Bulgarian ja Romania ovat testiympäristössä kyenneet näitä hälytyksiä antamaan, joten kaikki on valmista sille, että tämä päätös voitaisiin ottaa käyttöön. Lisäksi haluaisin mainita sen, että komission puolelta olisi ollut hyvä jos tämä toimenpide olisi ollut seurausta siitä, että sisärajatarkistukset olisi poistettu, mutta tietenkin meillä vielä on sisärajatarkistuksia ja on vielä joitakin merkittäviä Schengen-säännöstön säännöksiä, jotka eivät täysin sovellu Romania ja Bulgarian. Joten kyseessä on tärkeä askel kohti lisäintegraatiota. Ja kuten mainitsin, olisi ollut mukava, jos tämä olisi ollut seurausta kaikkien Schengen-säännösten täytäntöönpanosta ja täydestä sisärajatarkastusten poistamisesta. Kiitoksia. Ähm, Eli kiitoksia neuvostolle ja komissiolle. Ja sitten edustaja Stevens puhuu Makoven nimissä. Edustaja Stevens, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja ja huomenta. Puhun nyt Makovein puolesta. Hän ei ikävä kyllä päässyt paikalle sairauden takia. Ja Tällä päätöksellä poistetaan esteitä liittyen Schengenin tietojärjestelmän käyttöön Bulgariassa ja Romaniassa. Rajoitukset liittyvät siihen, että miten voidaan kieltää pääsy kolmannen maan kansalaiselta maahan. Velvollisuus olla tekemättä näitä tietojärjestelmän hälytyksiä kolmansien maiden kansalaisten osalta, kun tarkoituksena on estää pääsy maahan. Niin kun neuvoston päätös hyväksytään, Bulgarian ja Romanian ulkorajatarkistukset ovat tehokkaampia – Nämä jäsenvaltiot voivat tehdä hälytyksiä, jos tavoitteena on estää jonkun pääsymaahan ja toteuttaa tällaisia määräyksiä, joita on tullut muista jäsenvaltioista. Näin maat voivat myötä vaikuttaa EUn turvallisuuteen, kun esimerkiksi kun kyse on kansallisesta tai koko EUta koskevasta turvallisuudesta esittelee pitää neuvoston päätöstä hyvänä ja muistuttaa, että sekä Bulgaria että Romania ovat avainroolissa valvontatehtävissä Mustanmeren alueella ja Tonavan alueella. Nämä ovat strategisia käyttäviä, joilla on kansainvälistä liikennettä. Samanaikaisesti kumpikin maa on vaikuttanut logistisiin operaatioihin – rajavartio virastossa. Tämä on tärkeä edistysaskel, jotta Bulgaria ja Romania voivat liittyä Schengen-alueeseen. Tällä tavalla myöskin parannetaan EUn turvallisuuden tasoa ja torjutaan tehokkaammin järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia. Esittelijä suosittelee, että parlamentti tukee neuvoston tekstiä ilman tarkistuksia, jotta jäsenvaltiot voivat edetä nopeasti ja hyväksyä päätöksen määräaika tarkistuksen jättämiselle on toinen toukokuuta. Ja äänestys valiokunnassa on 24. toukokuuta. Kiitos. Thank you very much, Helga. Now just open the floor. Kiitoksia Helga. Nyt tämän puheen vuoromahdollisuudet. Koidio ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja. Vuonna 2011 minulla oli kunnia luonnostella mietintö, joka parlamentti hyväksyy Bulgarian ja Romanian pääsyn Schengen-alueelle. Valitettavasti tähän päivään mennessä kumpikaan maa ei ole vapaa liikkuvuuden alueen jäsen. Tästä lähtien, olen sanonut tämän useaan otteeseen, Bulgaria ja Romania ovat tehneet tehtävänsä, mutta yksimielisyys neuvostossa estää näiden maiden pääsyn tai yksimielisyyden puute lähinnä estää näiden maiden pääsyn Schengen-alueelle. Eilen äh, Schengen-alueen tilaa keskivässä mietinnössä sanottiin tämä vielä kerran. Ihan varauksetta Romanian ja Bulgarian pitäisi olla välittömästi ja ilman minkäännäköisiä varaumia vapaan liikkuvuuden alueen täysjäseniä. Tässä on kyse siitä, että tämä mietintö nyt jälleen ottaa esille sen, että nämä kaksi maata voivat liittyä tärkeän osan Schengenin tietojärjestelmään. Me äh, aiomme nopeasti antaa suostumuksen sille, että tämänhetkiset sisäjärjestelmän rajoitteet poistetaan, äh, poistetaan rajatarkastusten nimissä. Mutta aivan kuten myöskin on huomauttanut, nämä kaksi jäsenvaltiota jälleen kerran lisäävät oman rooliaan Schengenin turvallisuusalueella, mutta samalla eivät saa hyötyä kolikon toisesta puolesta. EPP on valmis tekemään yhteistyötä esittelijän kanssa ja korostaa sitä, miten merkittävää on, että täysin liittyminen Schengen-alueeseen, ei pelkästään sisijärjestelmään, on se asia, jonka tulisi olla etusijalla. Kiitoksia. Thank you very much. Couldn't be clear. Kiitoksia. No eipä tuota selvemmin voisi sanoa. Edusta Coelho ja Fiona ovat me, edustaja Fajon ovat meidän eh, schengen esittelyitä. Tane Fajon seuraavana. Kiitos, luen Stanishovin laatiman tekstin. Hän haluaisi kiittää esittelijää edistyksestä tässä asiassa. Ja hän haluaisi muistuttaa kollegoille, että lokakuussa neuvosto hyväksyi päätöksen liittyen siihen, että Bulgarialla ja Romanialle on passiivinen pääsy tietojärjestelmään – Kyse on kahdesta viimeisestä säädöksestä liittyen bulgarin ja Romanian tilanteeseen ennen kuin poistetaan sisärajatarkastukset. Edistystä on tapahtunut, koska vuonna 2020 rajan ylitystietojärjestelmän tulisi olla käytössä. Bulgarian ja Romanian on nyt täysimittaisen jäsenen noudatettava kaikkia sääntöjä Schengen-alueella. Neuvostossa ei kuitenkaan ole poliittista tahtoa ja näin ei vieläkään ole poistettu sisärajatarkistuksia. On kulunut jo seitsemän vuotta siitä, kun neuvosto totesi, että nämä kaksi maata täyttivät lailliset ja tekniset ehdot kaikilla Schengen-säännöstön aloilla, mutta nyt tapahtuu pieni askel eteenpäin, ei siksi, että ehdot ovat täyttyneet, vaan siksi, että tarvitaan enemmän turvallisuutta ja usein sen takia uhrataan ihmisarvo ja henkilötiedot. Kyse on turvallisuudesta eikä sitoumuksista, ja nämä vaikuttavat EUn päätöksentekoon. Turvallisuuteen tarvitaan yhteistyötä eikä sirpaloitumista. Meidän on löydettävä tasapaino vapaan liikkuvuuden ja turvallisuuden välillä, ja se onnistuu ainoastaan, jos meillä on koordinoidut oikeudelliset puitteet, jossa kaikki ovat tasa-arvoisia. Jos jäsenvaltioille asetetaan näkymättömiä esteitä, vapaa liikkuvuus on yksi EUn suurimpia saavutuksia, niin siitä on hyötyä ainoastaan niille, jotka haluavat heikentää Euroopan yhtenäisyyttä. Se, että Bulgarian pystyvät hyödyntämään tietojärjestelmää rajatta, on hyvä askel eteenpäin ja tuen esittelijää hänen tekemässään työssä. Eli tässä siis Stanishovin sanat. Kiitos. Very much, and I think what, what both of you... Kiitoksia. Se, mitä te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 Kesäkuussa 2011, 9. päivä, neuvosto teki sopimuksen, että kaikki ehdot Schengenin säännösten puitteissa, jotka koskevat maanrajoja, ilmarajoja, poliisiyhteistyötä, tietosuojaa, sissiä, maa, merirajoja ja viisumeita, ovat asioita, jotka Bulgaria ja Romania ovat hoitaneet. Tästä huolimatta neuvosto ei vieläkään ole päässyt lopulliseen päätökseen koska lopullinen päätös täytyy tehdä yksimielisesti kaikkien Schengen-jäsenten avulla. Tämä on erityisen epäoikeudenmukaista, koska Bulgaria ja Romania suojaavat EUn ulkorajoja. Haluaisin kiittää kollega Koelioa mm, hänen ponnistuksistaan ja hänen kannastaan Kiitoksia, että olette sitä mieltä, että sekä Bulgaria että Romania ovat maita, joiden täytyy välittömästi liittyä Schengen-alueeseen. Me tuemme tämänhetkistä päätösluonnosta, sillä sen tavoitteena on poistaa loput rajoitukset sisjärjestelmän täytäntöönpanosta Bulgarian ja Romanian kohdalla. Sen tavoitteena on myös torjua rikollisuutta ja terrorismia erityisesti. Okay, thank you very much, Ms. Adamov. Does anyone else? Kiitoksia. Haluaako joku muu käyttää vielä puheenvuoron tässä kohdin? Ei. Niin, palaan edustaja Stevensin parin. Haluatteko vielä tehdä yhteenvedon? Ei, ette. Okay, that's fine. I should uh, also just as an information point make. Eli nyt mainitsisin myös sen, että Meillä oli EU Liisan kanssa kokous, valitettavasti oli hyvin vähän väkeä paikalla, jossa käsiteltiin näitä teknisiä valmisteluita SIS-järjestelmään ja infrastruktuurivalmisteluita EU-lisän kanssa. Kokouksessa ei ollut kuitenkaan paljon väkeä paikalla, koska se taisi olla samanaikaisesti terrorismikokouksen kanssa mutta on tärkeää kuitenkin nähdä, millä tavalla EU lisää on meitä auttamassa tässä kehityskulussa. Kiitoksia, jos muita näkemyksiä ei ole tässä asiassa, niin sitten jätetään tämä tähän. you want to add anything? Edustaja Stevens, haluaisitteko lisätä jotain? Uh, yes, apologies about the EU. Pyydän anteeksi EU-liisasta. Totesin, että käsittääkseni Wayne avusta on sanonut, että kaikki on jo valmiina ja eilispäivänä tehtiin kokeiluja ja kaikki tuntui toimivan. Ihan teille tiedoksi. Tämä on erittäin tärkeä asia tietää. Kiitoksia kollegat. Näin käsitellään tämä loppuun ja siirrytään kohtaan 24. Kyseessä on kysymys komissiolle, joka koskee Italian lainsäädäntöä ja kuuden, kuukauden, kuuden vuoden pakollista teletietojen säilytystä Sofiine Feltiltä. Ja kysymys on näistä kysymyksistä, joihin on vastattu oikea-aikaisesti. Tämä esiteltiin Netfeltille, siis tämä kysymys, jonka juuri mainitsin. Ja määräaikakomissiolle oli 15.1. tänä vuonna. Ja koska vastausta ei tullut määräaikaan mennessä, tuo kysymyksen esittäjä on... Voisitteko lähteä täältä hiljaa? Niin kysymyksen esittäjä on pyytänyt kysymystä otettavaksi esille meidän esityslistallamme sääntöjen mukaisesti. Ja vaikka komissio tässä välissä on vastannut kysymykseen, kysymykseen niin sitten haluaisin vielä käsitellä tätä kysymystä valiokuntakokouksessamme, jotta kuulisimme suullisesti myös komission vastauksen. Sofi, ole hyvä. Sinulla on mahdollisuus nyt ottaa tämä asia esille. I have to say I'm hesitating. Kiitoksia. Hiukan epäröin. Kyse on vakavasta poliittisesta kysymyksestä ja ainoa meppi täällä paikalla – No varmaan komissiosta on joku virkamies, joka katsoo, että no, minä nyt koitan kestää 10 minuuttia, kun Infeld huutaa minulle ja sitten asian hoidettu. Siis näinkö nyt hoidamme poliittisia kysymyksiä? Komissiolla ei ole mitään kannustimia ottaa vastaan parlamentin kirjallisia kysymyksiä ja suhtautua niihin vakavasti. Minusta ei nyt tunnu, että kannattaa käydä tätä keskustelua. Italian parlamentti hyvin salakavalla tavalla, no poikkeuksena ehkä iCloud-laki Yhdysvalloissa. Eli siellä hyväksyttiin laki, joka liittyy tietojen säilyttämiseen ja että määräaika on kuusi vuotta, ja se on pitkä aika. Komission vastaus tähän, koska me saimme vastauksen ihan liian myöhään tietysti, ja siinä todettiin, että tämä ei koske meitä, kansalliset viranomaiset päättävät tästä, ja me olemme jo valmistamassa lainsäädännötä, jotta tällainen käytäntö voidaan laillistaa. laillistaa. Tämä oli komission vastaus. Ja täällä on nyt yksi, me, no meitä on kaksi paikalla ja yksi komission virkamies. Mielestäni näin ei voida toimia. Can I just the point about the... No niin. Ihan tämä vastuusmekanismi vaan, miten se toimii, kun puhutaan läsnäolosta niin tässä nyt on vähän isompikin asia. Meillä on niin paljon kokouksia ja niin paljon työtä tehdään, niin paljon päällekkäisyyksiä. Minusta tämä on nyt hieman laajempikin asia, Sofi, joka koskee läsnäoloa. No se on yksi asia, mutta, mutta haluan vielä kuitenkin puolustaa tätä mekanismia, vaikka lopputuloksena joskus onkin tämänkaltainen tilanne, jossa jäseniä on hyvin vähän, jotta käytetään tätä sääntöä 130 tämän mekanismin puitteissa. En halua, että se mitä sinä sanot tai minä sanon johtaa siihen, että mekanismia enää hyödynnetä. Sillä komissio kyllä tulee näihin kysymyksiin vastaamaan. Tässä nyt on tällainen poikkeama, kun vain kaksi jäsentä paikalla. E Tällä hetkellä täällä ei ole meppejä, mutta siitä ei ole kyse. Meillä on väline, eli parlamentin kirjalliset kysymykset. Komissio käyttää sitä vessapaperina. No, jos on typeriä kysymyksiä, niihin tulee heti vastaus. Jos on vakavia kysymyksiä, niin vastausta ei tule, kun, kun ne sitä vaatii. Ja sitten sen saa ihan liian myöhään ja yleensä ne ovat täysin merkityksettömiä. Tällä tavalla, kun me haluamme käyttää välinettä. Tätä asiaa meidän tulisi miettiä, enkä nyt halua hukata aikaan ja puhua komission virkamiehelle erittäin poliittisesta kysymyksestä. Meillä on ollut tietojen säilyttämisen suhteen niin monia taisteluita ja oli oikeuskä, oikeusjuttu, joka kesti vuosia. Italian hallitus sanoi, että meitä ei kauheasti kiinnosta. No sinähän jo oletkin. How do we deal with these issues? Siis miten hoidamme nämä kysymykset? Ei kyse ole menettelystä, ei kyse ole siitä, mihin aikaan keskusteluita käydään. Kyse on siitä, kuinka vakavasti suhtaudutaan parlamentin välineisiin, joilla vaaditaan komissiolta ja jäsenvaltiota vastuullisuutta. Jos komissio ja jäsenvaltiot systemaattisesti jättävät huomiotta EU-tuomioistuimen tuomiot ja päätökset, ja me sitten reagoimme toteamalla, että ei kiinnosta. Tästä nyt on kyse. Eli palataan tähän kysymykseen uudestaan. Tämä ei koske ainoastaan tätä kirjallista kysymystä, vaan myöskin sitä, millä tavalla tällaiset asiat hoidetaan. I, was thinking that as you Niin, ajattelin tässä kun puhuit, että on tietysti mahdollista, että tämä itse sisältö tulee esille ihan toisessa muodossa. Eli otetaan tämä kysymys takaisin esityslistalle mahdollisimman nopeasti, ja koordinaattorin täytyy sitten sitten keskustella siitä, millä tavalla hyödynnämme näitä parlamentin kirjallisia kysymyksiä. Eli tämä jatkuva keskustelu ainoiden jäsenten kesken, eli sinun ja minun välillä on sitten asia, joka hoitaa myöhemmin esille. Haluaisin, että tämä otetaan esityslistalle heti ensimmäisessä kokouksessa tämän jälkeen. Joo, okei. Okay. Mutta tämähän tietysti meni myöskin suoratoistona internettiin ja olettamaan poliittisen näkemyksesi esittänyt. Kiitoksia Sofi. Esittää asia koordinaattoreille seuraavassa kokouksessa. Okay. So colleagues, we, for point 20... No niin kollegat, kohta 25, jonka tarkoitus oli alkaa kello 10.30. Meille on juuri kerrottu, että pidetään 15 minuutin tauko ja palataan kello 10.30 asiaan käsittelemään Eurojust-kysymystä. does the Commission want to respond to the last point? Or the last point? Voisiko komissio vastata viimeisimpään kommenttiin? Kai te huomasitte, että minä lopetin tämän asian käsittelyn, joten ei se nyt enää voi palata. Vai halusitteko te nyt ihan välttämättä? Do you, do you really want to go back? Oletteko te nyt ihan oikeasti vielä palata tähän asiaan? Puheenjohtajana kädessä olette, haluaisin lyhyesti vielä palata kompetit komission sitoumukseen kysymyksiin. En puhuisi asiasta, vaan pikemminkin siitä halusin sanoa, miten vakavasti komissio ottaa nämä kysymykset. Haluatteko todellakin nyt palata tähän? Ihan todellako haluatte siis palata tähän? Annan teille tässä nyt kyllä vaihtoehtoja. Me olemme jo käsitelleet tämän kohdan, mutta haluatteko te nyt todellakin vielä palata siihen? me esitämme tämän myöhemmin, koska te ette vastaa kysymyksiin oikea-aikaisesti. Nyt tulette paikalle, asia on käsitelty, enkä nähnyt. Ja aika outoa on kyllä se, että täällä pyydetään nyt sitä puheenvuoroa sen jälkeen, kun asia on käsitelty. Haluatteko todellakin aloittaa vielä uudelleen keskustelut? I'd advise against. Thank you, Chair. I will, I will... Sanoisin kyllä, että ei kannata. So far... Yksi asia vielä, puheenjohtaja me tulemme olemaan vielä hyvin ystävällisiä, mutta jos aletaan keskustella tästä asiasta sen suhteen, miten komissio suhtautuu parlamentin kirjallisiin kysymyksiin, niin sitten tämä ystävällisyys ei kestä enää kovin kauan. Eli voidaan jatkaa ensi kerralla ja mennä nyt vaikka kahville. Ehdottaisin, että noudatatte neuvoja ja päätetään tämä. No hyvä. 10.30 jatketaan. get started, um, I'll, I'll, ex I'll explain everything and I'll actually say that we could do it again Okay, colleagues. Um... No niin, hyvät kollegat, aloitamme kohdan 25 käsittelyn nyt. Kyse on Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta Eurojustista. Paikalla on Ladislav Hamran, Eurojustin puheenjohtaja. Minulla oli ilo tavata herra Hamran hiljattain Anna Melkoisen uusi tehtävässään, mutta meillä oli erittäin yksityiskohtainen keskustelu Eurojustin tulevasta suunnasta ja siitä, mitä Eurojust tekee. se oli erinomainen. Hän osoitti, kuinka vahvalla kädellä hän johtaa Eurojustia. Tämänpäiväisestä läsnäolo vilkkaudesta toteaisin, että Tälläkin, tällä viikolla meillä on ollut jäseniä paikalla aika lailla vain pieninä ryppäinä. Koko sieltä kuitenkin internetin välityksellä suurelle yleisölle ja varmasti myöhemmässä vaiheessa tätä keskustelua tulee enemmän jäseniä paikalle. Joten älkää tässä vaipukko vielä epätoivoon. Kiitos siitä, että Rova Sippelä paikalla. Hän on kenties kaikkein ahkerin meppimme ollut viime vuosina valikuntimme, valikuntamme kokouksissa. Kiitoksia niille, jotka ovat paikalla. Mutta koko näitä myöskin internetin välityksellä. Hyvin monia kuulijoita myöskin siellä kotokäsin seuraavassa tätä kokousta. Nyt äh, kiitos että tulette pitämään, tulette pitämään tänne alustuspuheenvuoron. Se myöskin nauhoitetaan, joten muut voivat siihen tutustua jälkikäteen. Teillä on myöskin kokemusta Eurooppa-neuvoston kokouksista, joten teillä on varmaan käsitys siitä, miten Eurojustista tulee relevantimpi, merkittävämpi toimija. Voitte kertoa tästä puolesta myöskin. Joten nyt voitte pitää puheenvuoronne. Herra Hamran, olkaa hyvä. Many thanks, uh, Chair. Many thanks. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä sanoista. On kunnia olla täällä tänään. Ja on hienoa esitellä teille Eurojustin vuosikertomus 2017. Kun Maastrichtin sopimuksen myötä tuli poliisiyhteistyötä rikoskysymyksissä 25 vuotta sitten, syyttäjät siihen aikaan olivat hyvin erilaisessa asemassa kuin nyt. Silloin rikokset olivat pikemminkin kansallisia paljon enemmän kuin nykyään. Ja syyttäjien välin yhteistyö oli hyvin hankalaa ja monimutkaista. He lähettivät pyyntökirjeitä viranomaisten välillä ja mitään jäseneltyä tietojenvaihtoa ei ollut, eikä mitään foorumia, jossa voitaisiin keskustella ja koordinoida tapauksia muiden jäsenvaltioiden kollegoiden kanssa. 25 vuoden aikana on tapahtunut valtavasti kehitystä turvallisuuden ja oikeuden alalla. Eurojustin vuosikertomus 2017 osoittaa tämän. Se on todiste siitä, kuinka pitkälle olemme tulleet yhdessä 25 vuoden aikana. Kertomuksessa näkyy toiminnallisia tuloksia. Ja näin Euroopasta on tehty turvallisempi paikka. 25 vuotta myöhemmin jäsenvaltioita elää 28, joissa on erilaiset oikeudenkäyttösäännöt, erilaiset rikoslainsäädännöt. Ja siellä on myöskin erilaisia sääntöjä, joka liittyy todisteiden käsittelyyn. Syyttäjät tarvitsevat eurojustia, jotta he pystyvät tekemään työnsä. Tarvitaan eurojustia tukemaan tutkimuksia ja keräämään todisteita sellaisella tavalla, joka hyväksytään kansallisessa tuomioistuimessa. Viime vuonna Eurojustissa oli 4125 tapausta ja lähes 4500 tuomaria ja poliisia EUn jäsenvaltioista ja muista valtioista, teki yhteistyötä Eurojustin kanssa, jotta saatiin aikaan tuloksia. Yksi syyttäjä oli Italiasta, Napolista, ja haluaisin selittää, miten hänen tapauksensa kehittyi ja mitä Eurojustin mukana olla merkitsi. Menimme siis 2015 Napoliin. Italian poliisi oli takavarikoinut huumeita Paikallinen syyttäjä pian havaitsi, että syytetyillä on yhteyksiä Italian Gomorraan, eli mafiatyyppiseen ryhmittymään. Syyttäjä otti yhteyttä Eurojustiin, hän halusi apua. Ja meiltä sitten kysyttiin, mistä epäilyt saavat huumeita, onko heillä yhteistyökumppaneita muissa maissa, tutkitaanko eri maissa samoja yksilöitä ja samoja rikollisryhmiä, jotka toimivat muissakin jäsenvaltioissa. Eurojustin avulla havaittiin yhteyksiä espanjalaiseen rikollisjärjestöön. Sekin oli hyvin järjestäytynyt. Se harjasti kiristystä, huumekauppaa, rahanpesua. Italia ja Espanja pyysivät Eurojustilta asiantuntija-apua ja rahoitusapua. Ja silloin perustettiin yhteinen tutkimusyksikkö. Ja viranomaiset tekevät yhteistyötä Viime vuonna Eurojust tuki 200 yhteistutkimustiimiä ja se on valtava kasvu vuodesta 2002. Ja tämä osoittaa, millaista edistystä on tapahtunut turvallisuuden ja oikeuden alalla vuodesta 1993. Ajan mittaan havaittiin että toimintaa myöskin Saksassa. Ja nyt kolmen maan syyttäjät ovat mukana tässä tapauksessa. He sopivat yhteisestä strategiasta, miettivät, miten voidaan välttää ristiriitoja oikeudenkäyttövälioiden välillä, ja keskusteltiin erilaisista oikeudellisista ongelmista, jotka liittyvät näihin pyyntökirjeisiin, eurooppalaiseen pidätysmääräykseen ja eurooppalaiseen tutkimusmääräykseen. Kahden vuoden kuluttua 5. heinäkuuta 2017 aamulla 4.30 Saksan, Italian ja Espanjan syyttäjät olivat Haagissa yritysten keskuksessa. Siellä vaihdettiin reaaliajassa tietoa ja kansalliset poliisit odottivat käskyjä erinäisissä paikoissa ja syyttäjät tekevät yhteistyötä Eurojustissa ja poliisit alkoivat toteuttaa pidätyksiä, kotietsintöjä, takavarikointeja samanaikaisesti koordinointikeskus saa jatkuvasti päivitettyä tietoa ja uusia asioita tulee esiin ja niiden pohjalta toimitaan välittömästi. 33 ihmistä kolmessa maassa pidätettiin tänä päivänä 5 miljoonaa euroa ja yli 1000 kiloa huumeita takavarikoitiin ja vietiin pois kadulta. Tämä oli Santa Lucia-operaatio, ja valitsin juuri tämän tapauksen, koska tässä on käytetty monia Eurojustin välineitä ja prosesseja, koordinointikeskus, koordinointikeskuksia, yhteiset tutkimustiimit, toimintapäivät, oikeudellinen analyysi. Ne ovat tärkeitä elementtejä Eurojustin työkalupakissa, joita voidaan käyttää suurissa ja monimutkaisissa tapauksissa. Mutta tähän tapaukseen liittyy toinenkin asia. Aluksi tämä vaikutti pieneltä paikalliselta asialta, mutta se olikin monitahoinen tapaus, joka selvittämiseen meni monta vuotta. Me pystymme hoitamaan tämän asian yhteistyöllä ja koordinoinnilla, ja tämä on mahdollista ainoastaan Eurojustin kautta. Me tiedämme, että rikollisuus ei tunne rajoja eikä pysähdy EUn ulkorajoille. Siksi yhteistyö kolmansien maiden kanssa on tärkeä osa Eurojustin työtä. Perustamisesta lähtien Eurojust on rakentanut oikeudellista verkkoa kolmansissa maissa. Mukana on nyt 42 maata ja verkosto laajenee edelleen tulevina kuukausina. Lisäksi Eurojustin tiloissa on syyttäjiä neljästä maasta, Montenegrosta, Norjasta, Sveitsistä ja Yhdysvalloista. He ovat tärkeä osa Eurojustin laajennettua perhettä. Ja yksi hankalimpia tapauksia, joita Eurojust käsitteli viime vuonna, tuli Eurojustin Sveitsistä, ja se liittyi jalkapalloon liittyviä tutkimuksia. Epäiltiin lahjuuksia, petoksia, asiakirjaväärennöksiä, ja sitten todettiin, että tässäkin tapauksessa oli yhteyksiä muihin maihin, Ranskaan, Kreikkaan, Italiaan ja Espanjaan. Tähänkin tapaukseen liittyy toimintapäivä, joka oli koordinoitu syyttäjätasolla Eurojustin koordinointikeskuksessa. Takavarikointia tehtiin paljon tässäkin tapauksessa, mutta vielä tärkeämpää on se, että kriittisiä todisteita saatiin hankettua. Sitten Unkari. Unkari saamuttiin ihminen mantiepysäkillä ja ensinnäkin vaikutti, että syyllinen oli Saksan kansalainen – Unkarin viranomaiset ottivat yhteyttä Eurojustiin. Ja sieltä pyydettiin apua. Nopeasti piti saada eurooppalainen pidätysmääräys kotietsintään varten Saksassa, mutta myöhemmin todettiin, että epäilty oli lainannut autonsa sukulaiselleen Itävallassa. Eli sitten annettiin uusi pidätysmääräys ja tutkimusmääräys. Meidän piti siis muuttaa oikeudenkäyttöalue parissa tunnissa Saksasta Itävaltaan. Ja meillä oli uusi pidätysmääräys ja eurooppalainen tutkimusmääräys. Ja vuorokauden sisällä epäilty pidätettiin ja kaikki todisteet asen mukaan lukien saatiin takavarikoitua. Jos katsotaan muita tuloksia, uskomme, että ne ovat vielä paljastavampia. Analysoimme tapauksia ja otimme sieltä kymmenen tapausta. Kymmenen tapausta kymmeneltä eri alalta, ja tässä näkyy tuloksia. Eurojustin ansiosta kansalliset viranomaiset pystyivät pidättämään 345 rikollista Yli 300 kotietsintää toteutettiin ja yli 30 miljoonan edestä takavarikoitiin omaisuutta. Tämä on aika suuri lukema, kun ajattelee, että Eurojustin vuosittainen budjetti on noin 37 miljoonaa euroa. Mutta lisäksi Eurojust auttoi tutkijoita ja syyttäjiä saamaan haltuunsa todisteita ja rakentamaan hyviä oikeusjuttuja. Kyseessä on yhteistyö ja parlamentilla on edelleen keskeinen rooli. Lainsäätäjänä parlamentti on ollut mukana edistämässä oikeudellista yhteistyötä, joka on keskeistä rajat ylittävässä rikollisuudessa. Tähän liittyy pidätysmääräys ja eurooppalainen tutkimusmääräys. Budjettivallan käyttäjänä Olette auttaneet meitä saamaan resursseja jatkaaksemme työtä. Olemme todella kiitollisia tuestanne. Hyvät valiokunnan jäsenet, jos nyt katsotaan Eurojustin tulevaisuutta, niin tämän voimme sanoa. Tämä on työmme kasvutahti vuodessa, noin 10 prosenttia. Joka vuosi tulee satoja uusia tapauksia, tarvit, enemmän aikaa, enemmän ihmisiä tarvitaan eurojustiin. Myöskin on nähty, että meillä ei välttämättä ole resursseja käsittelemään näitä lisätapauksia. Meidän täytyy valmistautua tähän ja teimme suuden uudistuksen, jotta olisimme tehokkaampia. Uudelleen järjestimme resursseja, jotta saisimme enemmän toiminnallista tukea kansalliselta tasolta. Tämä ei kuitenkaan riitä, jotta pystyisimme käsittelemään lisäpyyntöjä jäsenvaltioista. 2019 olemme pyytäneet hiukan yli 41 miljoonaa euroa. Tätä tarvitsemme, jotta pystymme jatkamaan työtämme ja antamaan apua jäsenvaltioille, esimerkiksi rahoittamalla yhteistutkimustiimejä ja jatkamalla koordinoituja operaatioita. Pyydän teiltä tukea tulevissa neuvotteluissa, kun keskustellaan vuoden 2019 budjetista ja vuoden 2020 jälkeisestä budjetista. Eurojusti pitää pystyä tekemään tehtävänsä ja toimimaan kaikkialla EU:ssa. En esittele ainoastaan Eurojustia, vaan 330 ammattimaista kollegaa, jotka tekevät työtä Eurojustissa. Eurojustin saavutukset ovat myöskin heidän työnsä tulosta. Yhdessä olemme Eurojust. Yhdessä me kaikki voimme tehdä Euroopasta turvallisemman ja oikeudenmukaisemman paikan. Hyvät kansalaisvapauksien valiokunnan jäsenet, kiitoksia tuestanne. Kiitoksia. Tämä oli hyvin hieno tapa ilmaista asia. Haluaisiko jäsen, aivan erityisen hieno ja arvokas jäsen Birgit Sippel käyttää puheenvuoron? Thank you for... Kiitoksia. Kiitoksia tästä esityksestä. Haluaisin keskittyä ehkä kahteen eri alueeseen. Aloititte sanomalla, että vielä 25 vuoden jälkeenkin kaiken sen yhteistyön puitteissa, jota meillä on, ne säännöt, niin oikeusalue ja poliisitoiminta ovat eri jäsenvaltioissa. Sama koskee sääntöjä, joiden avulla voidaan saada käyttöön todistusaineistoa Ja tietenkään ajatuksena ei ole osoittaa sitä, minkä, miten erilainen tilanne on 28 jäsenvaltiossa. Tai ehkä voisi kertoa, mitkä nämä erot ovat. Onko se se milloin tietosadan käyttöön vai onko se pohja, jolta pohjalta näitä todistusaineistoja voidaan saada käyttöön joissakin maissa – on vain huhu siitä, että jonkunnäköistä rikoista toimintaa voi olla, mutta tar- vai tarvitaanko jonkunnäköisiä todisteita siitä, että sitä on todella tapahtunut? Eli millä alalla tämä toimii? Mainitsitte myös rahoitustuen kansallisille tutkimuksille. Ja kun puhuitte näistä yhteisistä tutkimusjoukoista, niin pohdinpa vain, että keskitytäänkö tässä rahoitustuessa paljonkin näihin tutkimusjoukkoihin, vai onko jonkinnäköistä muuta rahoitustukea, jota jäsenvaltioille annetaan, jotta voidaan järjestää niiden työ? Mainitsitte myös sen, että työmäärä lisääntyy jatkuvasti. Ja että ehkä, ehkä teillä ei ole riittävästi resursseja kaiken tämän työn tekemiseen. No, tapausten määrän lisääntyminen Johtuuko se siitä, että rikollista toimintaa on enemmän rajo ylittävää sellaista, vai onko ehkä molemmatkin kyseessä, vai onko se siitä, että jäsenvaltiot ovat ihan tietoisempia siitä, että olisi aika hyvä idea ottaa Eurojust mukaan ja tehdä sen kanssa yhteistyötä. Ja sitten palataan tietysti siihen, että tilanne jäsenvaltioissa poikkeaa kovasti maasta toiseen – Ehkä tarvitsemme lisää henkilökuntaa poliisia oikeuslaitosalalla. Ja ehkä ylikesävaltioiden kannattaisi sitä ponnistuksia tällä alalla. Samalla mainitaan myös tuo tapausten määrän lisääntyminen Eurojustin puitteissa ja saatetaan tarvita tähän lisää rahaa. Eli kysymys tässä tapauksessa ei olisikaan teille, vaan ehkä komissiolle ja neuvostolle jos ovatko ne valmiita tekemään lisää silloin, kun sitä tarvitaan kansallisella tasolla, ovatko ne valmiita tekemään lisää Euroopassa, Euroopan unionissa. Ja puhun tietysti selvästi siitä, että enemmän rahaa suunnataan Euroopan budjettiin tämän rahoittamiseksi. Ja viimeinen kysymys, eikä tämä nyt ole suoraan teille, koska saattaa olla, että teillä ei ehkä ole edes sallittu olla kantaa tässä suhteessa, vaan komissiolle neuvostolle, eli jotta voitaisiin saada raha Eurojustille ja kaikki ne muut asiat, joihin jäsenvaltiot tällä hetkellä pyrkivät. Ovatko komission neuvosto valmiita pohtimaan lisärahoituslähteitä eurooppalaiseen budjettiin, koska muussa tapauksessa kyllähän on hieno ajatus tehdä paljon uusia asioita, mutta jos rahoitusta ei juurikaan tule, niin silloin vaan päädytään ongelmiin. sitten välttämättä te kykene vastaamaan, mutta ehkä nämä muut kysymykset ovat pikemminkin neuvostolla ja komissiolla. Kuotan kaikki kysymykset yhteen. Niitä nyt ei valtavasti tule, kun huomioon, kuinka monta jäsentä on paikalla. Lisätään nyt omat kysymykseni. Kuulin teidän alustuksenne ja aiemminkin olimme keskustelleet asioista ja myöskin oikeusministerineuvoston yhteydessä asiasta puhuttiin. Kun on kuullut aiempia puheenvuoroja ja Eurojustin vuosikertomuksia, kun tarkastelee, niin mitä uudistuksia aiotte tehdä? Mikä tulee muuttumaan? Budjetti on erittäin pieni, silmänpistävän pieni, kun otetaan huomioon, kuinka paljon työtä Eurojust tekee niin monessa jäsenvaltiossa – On mielenkiintoista, että tällä budjetilla pitää rahoittaa yhteiset tutkimusryhmät. Tämä on valtava työsarka. Kysymykseni on seuraava. Miten te priorisoitte tämän työn? Esimerkki tästä. Te itsekin mainitsitte erään maan. Otan esimerkiksi Slovakian tasavalta. Vierailimme siellä hiljattain – Matkan yhteydessä tuli selväksi, että parlamenttiryhmänä ja valiokuntana meistä tuntuu, että voisimme pyytää Europolia lähettämään paikalle yhteisen tutkimusryhmän taikka ajattelimme, että tällaisen pyynnön voisi esittää, jotta Slovakian viranomaisia voitaisiin auttaa kusiakin tapauksen tutkinnassa kyse on tästä traagisesta murhasta kysymyskin myöskin maan koko järjestelmään liittyvästä ongelmasta. Yhtä lailla voisi olla kyse Romaniasta ja rahanpesusta tai mistä tahansa muusta maasta. Kysyisinkin, kuinka te päätätte, mitä työtä te teette, mihin te ryhdytte. Vuosikertomuksesta ilmenee, että olette tehneet suuren luokan tutkimustyötä lukuisissa maissa, mutta mikä otetaan Slovakia taas esimerkiksi. Havaitsimme Slovakian matkan yhteydessä, että kun on esitetty syytteitä ja väittämiä, joihin te voisitte puuttua, niin mikä on kyse suuremman luokan ongelmista, jotka liittyvät oikeuslaitoksen toimintaan, jotka saattavat ilmetä muissakin maissa esimerkiksi suuret viiveet, oikeuslaitoksen piirissä toimivien koulutus ja muut kysymykset, niin eivät nämä ole ongelmia, jotka yksinomaan tuossa maassa ilmenevät. Miten te pyrsette työtä? Onko tämä pitkän aikavälin prioriteetteja vai kiinnitettekö enemmänkin huomiota lyhyen aikavälin tarpeisiin, kuten, on, kuten rikolliseen toimintaan, johon olette puuttua, mikäli näin on, niin eh, eikö tässä synny jonkinlaista ristiriitaa myöskin Europolin työn suhteen? Kysyisin, mikä Eurojustin rooli oikeastaan on Kuuletteko te vain syyttäjiä ja tuomareita vai miten te määrittelette roolinne? Kuinka te saatte rahan riittämään, kun te koulutatte tuomareita ja syyttäjiä? Teidän talousarvio on erittäin pieni ja viraston tulevaisuus on vaakalaudella. Tämä on erittäin kysymys, kohtalon kysymys teille. Miten te näette roolinne? Uh, because when you... Niin kuin puhutte koulutuksesta, Onko niin, että tässä on jotain Sipolin tapaista, että tässä on vanha yksikkö, ja jos ei, niin olette sitä mieltä, että tarvitsette sitä. Onko tämä näiden 330 hoitamokoulutus, vai onko teillä erittyinen yksikkö tätä varten? Just to, um, clarify this question. Ja halusin vain selvittää vielä tätä kysytystä mahdollisesta konfliktista Europolin kanssa. Te hoidatte enemmän niin terrorismin vastaista työtä, mutta miten tämä rajanveto hoidetaan? Vaihdatteko henkilöt, jotka työskentelevät turvallisuusalalla, tuomareita ja muita? Ja mi- miten tämä rajaveto tehdään näissä yhteisissä tutkimusjoukoissa? Keskusteletteko asiasta muiden kanssa? Keskusteletteko siitä komissiossa? Miten teette nämä päätökset? Olettaisin, että hallintoneuvostossa, mutta miten se strategisemmin hoidetaan? Thanks uh, for, for uh, the... Kiitos näistä kysymyksistä. Yritän vastata niihin kaikkiin. Ensinnäkin Eurojustilla ei ole mandaattia prosenttia koulutuksen tai tiedottamisen suhteen. Jäsenvaltiot, jotka tutkivat näitä rikoksia, jos niillä on ongelmia, ja tutkimuksiin liittyy kansainvälinen elementti, ja jäsenvaltioilla on ongelmia, oikeudellisia ongelmia tai viestintäongelmia, rahoitusvaikeuksia, niin silloin tapauksia toimitetaan vapaaehtoisesti eurojustiin. Jäsenvaltioiden ei ole pakko siis toimittaa tapauksia eurojustiin. Tapaukset, jotka ovat vuosikertomuksessa, lähes 2007 tapausta 2017 tapausta, niin nämä on vapaaehtoisesti toimitettu jäsenvaltioista Eurojustien. Me autamme jäsenvaltioita. Kyse voi olla oikeudellisista ongelmista, täytäntöönpano, jonkun oikeudellisen välinen kannalta saattaa olla erilaista. Jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön tiettyjä lainsäädäntövälineitä eri tavalla – ja käytäntö osoittaa, että meidän täytyy selvittää näitä asioita. Meidän täytyy löytää ratkaisuja ja käytännöllisiä tapoja edetä. Suurissa operaatioissa on yhteisiä tutkimustiimejä. Jäsenvaltiota puuttuu mahdollisesti kokemusta, kun neuvotellaan tutkimustiimeistä. Ei tiedetä, mitä pitäisi ottaa mukaan sopimuksiin, millaisia vaatimuksia on tietyissä jäsenvaltioissa. Eli tapauksia tuodaan eurojustiin, ne selitetään vastapuolelle, ehdotetaan sopimusta ja sen jälkeen keskustellaan ehdoista sopimuksen pohjana. Kyse on siis käytännöllisistä oikeudellisista kysymyksistä, ja tällä tavalla tarjoamme apua. Myöskin olemme havainneet, että usein löytyy tahtoa eri jäsenvaltioissa solmia yhteisiä tutkimussopimuksia, mutta jos tutkimustiimi on koottu, siellä täytyy tehdä yhteistyötä, täytyy matkustaa ja kokoustaa ja Tarvitaan hotelleita, tarvitaan tulkkeja, lentoja, erityisiä laitteita, jotka varmistavat sen, että eri jäsenten välillä on turvallisia viestintäyhteyksiä. Tässä vaiheessa euro just tulee kuvioon. Tämän tarpeen ja tästä syystä olemme taistelleet lisärahoituksen puolesta. Olemme nähneet, että tämä on todella tarpeellista ja budjettimme, kuten puheenjohtaja sanoi, ei ole kovin suuri, 37,5 miljoonaa euroa. 1,3 miljoonaa palautuu jäsenvaltioihin, yhteisiin tutkimustiimeihin. Ja yhä enemmän on kysyntää Kuten sanoin, vuonna 2002 oli yhteisiä tutkimustiimejä, mutta 15 vuotta myöhemmin Eurojust tuki 200 tutkimustiimiä. Ja näitähän ei perusteta pienten tapausten ympärille. Kyse on suurista merkittävistä tapauksista, kuten terrorismista, ihmiskaupasta, laajamittaisista veropetoksista, rahanpesutapauksista, huumekauppa, asekauppa. Nämä ovat siis tapauksia, jotka luonteeltaan ovat rajat ylittäviä. Tätä siis teemme ja uudistusten osalta huomasimme, että tämänhetkinen henkilökunta ei voi antaa enempää tukea kuin tällä hetkellä. Ja haluamme kuitenkin pitää laadusta kiinni. Pitää katsoa, miten resursseja ja varoja käytetään. Ja havaitsimme tiettyjä tapoja uudelleen ohjata varojen käyttöä todellakin toiminnan tukemiseen. Keskustelimme asiasta kollegiosta ja Eurojustin kollegio, joka on siis hallintoneuvosto, siellä tehtiin strateginen päätös, eli resursseja piti jakaa uudelleen. Ja hallinnollisista menoista siirrettiin enemmän varoja toiminnallisiin menoihin. Näin näemme tulevaisuutemme. Haluaisimme keskittyä paljon enemmän toiminnalliseen työhön, eli tuemme tapausten tutkimuksia ja annamme myöskin käytännön tason apua jäsenvaltioille. Kysymys, joka liittyi 28 erilaiseen oikeusjärjestelmään. Me vain ymmärrämme, että tämä on todellisuutta. On 28 jäsenvaltiota, 28 oikeudellista kulttuuria, 28 oikeusjärjestelmää – eri maissa on pantu täytäntöön eri tavalla eurooppalaisia oikeusvälineitä. Olemme saaneet aikaan paljon, mutta kaikkea ei voi harmonisoida. Vaikka olisi enemmän harmonisointia, olisi edelleen edellisiä menettelyitä, ja yksi esimerkki, kotietsinnät. Italiassa kotietsintään tarvitaan tuomarin lupa, sama koskee Slovakiaa. Mutta ehdot luvan saamiseksi saattavat olla erilaiset eri jäsenvaltioissa. Eli tässä kohtaa täytyy katsoa, mitä todisteita voidaan käyttää hyväksi. Täytyy varmistaa, että se, mitä on kerätty Italiasta, on käyttökelpoista myöskin Slovakiassa. Jäsenvaltioiden henkilöstötilanne. Ikävä kyllä minulla ei ole tarkkoja lukemia, eli en osaa tähän vastata. Slovakian ja muiden maiden tilanne. Kuten sanoin, emme Keskitty koulutukseen. Ja miten sitten valitaan se, mitä tehdään? Ensinnäkin yritämme katsoa, mitkä ovat pikkutapauksia. Just based on requests, how do you end up Ajattelin vain, että se mitä mm, kysyin koski näitä pyyntöjä siis silloin kun äh, tämä on esitetty pyynnöstä. Mutta olette kyllä vastannut jo tähän kysymykseen, koska se on vaikeaa, koska se tehdään pyynnöstä. Eli että silloin, silloin kykene toimimaan. Intervene, but uh, in this part... Niin emme voi toimia, mutta tässä tapauksessa Slovakian viranomaiset ilmoittivat tapauksesta hyvin varhaisessa vaiheessa Europoliin ja Eurojustiin 18 huhtikuuta meillä oli koordinaattorikokous italialaisten kollegoiden kanssa Eurojustissa. Ja Europol oli myöskin läsnä. Ja tällaisena näemme tulevaisuutemme. Ei ole muuta tapaa kuin tehdä yhteistyötä ja yhdistää eri virastoja eri maista. Ainoastaan yhteistyön kautta pystymme ratkaisemaan – erilaisia hankalia oikeudellisia kysymyksiä, jotka johtuvat näistä oikeudenkäyttöalueiden välisistä eroista. Aina pikkuhiljaa päättää tätä keskustelua. Vuosikertomus oli aivan erinomainen. Hienosti sen esittelitte. Jyrtsästin pääsineen toimiala on edelleenkin tutkintamääräyksen pidätysmääräysten valmistelutyössä auttaminen valiokunta jotenkin jatkossakin kiinnostunut tästä teidän työstänne. Se, mitä kiinnostaa kovasti ja myöskin nämä vastuutilvellisuuskysymykset. Hienoa, että olitte täällä tänään. Tiedän, että haluatte pitää yllä läheistä suhdetta valiokuntaamme. Kiitos jälleen kerran ja anteeksi siitä, että useampi jäsen on paikalla. Teille tulee olemaan tilaisuus vielä useampaakin otteeseen Eurojustin pääjohtajana osastoparlamentin työhön. Kiitoksia tämänkertaisesta vierailustanne. Kiitoksia ja kiitoksia tuesta ja kaikkea hyvää jatkotyöhön. Thank you. And colleagues, we, the next item... Kiitoksia kollegat. Seuraavan asian käsittely aloitetaan parin minuutin kuluttua. Dear colleagues, if everyone... Hyvät kollegat, mikäli kaikki nyt ovat paikalla, voisimme aloittaa keskustelun. Olkaa ystävällisiä istuutukaa. Meillä on vain tunti aikaa, joten olisi ihan hyvä, mikäli nyt asettautuisitte paikoillenne. Um, Hyvät kollegat, haluaisin nyt aloittaa tämän keskustelun, koska meillä on vain tunti aikaa. Nyt kannattaisi todellakin aloittaa keskustelu. Tulemme kohdassa 26 istujistalla. 27 toki korjaa. Kyse on Unkarin tilanteesta parlamentin toukokuun 17. päivänä 2017 annetun päätöslauselman pohjalta keskustelu käymme. Esittelijä on Judith Sargentini, paikalla on myöskin Peter Giarto, joka on Unkarin ulko ministeri, joka vastaa myös kauppakysymyksistä. Kuten tiedätte, 17. toukokuuta 2017 Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselma, joka koskee Unkarin tilannetta. Kohdassa 10 päätöslauselmassa parlamentti kehotti meidän valiokuntamme aloittamaan menettelyt ja laatimaan kertomuksen tai mietinnön, josta sitten äh, myöhemmin äänestetään. Tarkoituksena on, että täysistunto äänestää tästä neuvoston lainsäädännön pohjalta, johon liittyy artikla 7 kohta 1 ja työjärjestyksen 23. Sargentini laati, nimitettiin nimi esittelijäksi ja 12. huhtikuuta päätettiin, että asia hoidetaan näin. Nyt mietintö luonnosta laaditaan. Hienoa, että ministeri Petäsi Harto on paikalla keskustamassa tästä meidän kanssa. Nyt annan ensin puheenvuoron esittelijä Judith Sargentin. Hän saapuu 10 minuutin ajan, mutta ennen kuin hän puhuu, olisin painottaa jälleen kerran, että meillä on vain yksi tunti aikaa koko asian käsittelyä varten – Tulkkaus päättyy tunnin kuluttua, mikäli kaikki pitäytyvät annetussa aikataulussa. Niin hyvä, älkää puhuko pidempään kuin miten paljon saatte aikaa. Perustaja Sargentini korkeintaan 10 minuuttia. And thank you for the introduction uh, to the report. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia tästä alustuksesta. Kävisin sitä läpi hiukan. Tämä mietintö koskee 183 Euroopan parlamentin työohjeessa, jossa sanotaan, että parlamentilla on oikeus esittää ehdotus, jossa se vaatii neuvostoa toimimaan artiklan 7.1 pohjalta Euroopan unionin toimintasopimuksen nojalla. Ja todellakin toukokuussa 2017 tämän talon täysistunto pyysi minua kirjoittamaan mietinnön ja se jo sanoi viime vuoden toukokuussa, että sen mielestä tämänhetkinen Unkarin tilanne edustaa selkeää vaaraa jos on rikottu niitä arvoja, joissa viitat, joihin viitataan sopimuksen artiklassa 3.2. Ja näin ollen käynnistetään artikla 7.1. Käytin syksyn ja tuon kevään alun tämän asian tutkimiseen. Meillä oli julkinen kuulemistilaisuus, asiantuntijakokous yhdessä varjoesittelyiden kanssa. Molemmissa tapauksissa Unkarin hallitus on kutsuttu paikalle. Ministeri on ollut läsnä kuulemisessa. Ja meillä oli kokonainen varjoisetelinen kokous, jossa selvitettiin jossa kuunneltiin Brysselin Unkarin suurlähettilään selvityksiä. Tänään meillä äh, on jälleen mahdollisuus kuulla ministeriä ja hän voi esittää näkemyksensä tähän mietintöön. Se on siitä huolimatta edelleen minun luonnokseni ja meidän täytyy sitten katsoa sitä, millä tavalla se sitten julkaistaan myöhemmin. Tämä mietintö, haluan selventää tätä asiaa, ei merkitse sitä, että ryhdytään neuvottelemaan Unkarin hallituksen kanssa, vaan tässä on kysymys siitä, että se välitetään neuvostolle. Ja sen pyrkimyksenä on se, että neuvosto ryhtyy pohtimaan sitä, käynnistääkö se prosessin jäsenvaltiota kohtaa silloin, kun se ei noudata oikeusvaltioperiaatetta eikä eurooppalaisia arvoja. Neuvottelut eivät ole Euroopan parlamentin rooli. Ja se juna on jo mennyt. Alun perin parlamentin päätöslauselma otti esille erilaisia aiheita, joita tässä on tarkoitus ottaa esille. Luettelo on erittäin pitkä. Ja otin kaikki nuo aiheet tuossa luettelossa ja ryhmittelin ne uudelleen. Löysin toisen järjestyksen, mielestäni oli loogisempi. Ryhdyin käsittelemään ilmaisunvapautta, kokoontumisvapautta, lehdistönvapautta ja uskonnonvapautta. Ja halusin näin ottaa esille sen, mitä tapahtuu, kun oikeusvaltioperiaatetta ei noudata. Ja panen unkarilaiset tämän mietinnön keskiöön. Euroopan kansalaisia täytyy suojella, heidän täytyy tarjota perusoikeudet ja täytyy varmistautua siitä, että heidät, heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti lain edessä. Tämä johtaa siihen, että me Euroopan kansalaiset, Unkarin kansalaiset myöskin, meidän täytyy tuntee olemme turvallisuksi, kunnioitetuksi. Ja meillä on tehtävämme Euroopan parlamenttina, jos hallitus enää tätä takaa, niin silloin muut puolustavat. Kaksi viikkoa sitten esitin ensimmäisen esitykseni ja kävin läpi tätä mietinnön sisältöä ja kuten selvitin silloin, minusta on, siis on selvitetty tässä uudelleen. Kaikki ne asiat, jotka totean, on juurrutettu näihin mietintöihin jota esimerkiksi Euroopan neuvosto, Ety ja YK ovat esittäneet. Olen myös tutkinut oikeustapauksia sekä Luxemburgista että Strasbourgista. Ja täytyy kyllä todeta, että kyllä asiasta kertoo aika paljon se, kun katsoo sitä, miten moni näistä mietinnöistä on kirjoitettu viime vuosien aikana. Ja koska kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan parlamentti tällaisen mietinnön esittää, niin minusta on tärkeää, että se pohjautuu tosiasioihin ja että sen sisältö tarkistetaan huolella. Edessä oleva mietintö on päivätty 12.4. Ja olen kyennyt ottamaan tähän myös Etyin vaalitarkkailulautakunnan ensinäkemykset mukaan tähän mietintöön. Ja aion ottaa esille myös Etyin loppunäkemykset, sikäli kun ne ilmestyvät oikea-aikaisesti. Mietintö täytyy varmasti myös päivittää, että se sisältää sellaiset asiat, jotka tapahtuvat juuri nyt. Ja erityisesti, että niissä otetaan huomioon se, mitä Unkarin hallitus on tehnyt Soroksen lainsäädännön pysäyttämiseksi. Ja haluan varmistautua myös siitä, että tässä mietinnössä katsotaan myös muutakin kuin täytäntöönpanoa ja eurooppalaisen lain täytäntöönpanoa mm, jäsenvaltiossa. Siinä otetaan myös huomioon erilaiset rikkomukset sellaisilla aloilla, joissa jäsenvaltiot toimivat riippumattomasti. Se sisältää myös kysymyksiä, joilla on vaikutuksensa yhteiskunnalle jo, silloin kun niitä, näitä asioita vielä ei ole juurrutettu lainsäädäntöön, mutta jotka kuitenkin saavat yhteiskunnan toimimaan toisella tavalla. Esimerkiksi valtion mainokset tai sellaiset rangaistukset, joita esitetään poliittisen puolueille ennen vaaleja, tai pois, käytöstä poistettu lainsäädäntö, jolla on edelleen kielteinen vaikutus. Esimerkiksi tuomareiden eläkeikää koskeva säännöstö, kuten myöskin sellaiset asiat, johon kuuluvat rikkomusmenettelyt, onpa ne sitten viety päätökseen tai ei. Kysymys ei ole pelkästään kirjallisesta lainsäädännöstä, vaan se, miten sitä käytetään, se millainen vaikutus sillä on yhteiskuntaan. Ja päätäpuheenjohtaja tähän, minusta me teimme oikein huolellista työtä. Ja Päätämällä toteaisin, että täysistunto oli oikeassa todetessaan, että tämänhetkinen tilanne Unkarissa edustaa selkeää varaa eh, sille, että EUn perusarvoja rikotaan. Neljä valiokuntaa esittää lausuntonsa. Kahdesta on jo äänestetty. Perustuslaillisia asioita käsittelevä valiokunta ja budjetin valvontavaliokunta ovat molemmat esittäneet tästä näkemyksensä. Molemmat kehottavat meitä täällä Libessä viemään eteenpäin sitä, että, että löydettäisiin artiklan 7.1 menettely. Ja tämä on ehdoton tuki meidän tapauksellamme. Haluaisin pyytää kollegoita kommentoimaan, jotta voitaisiin parantaa tätä mietintöä. Kiitoksia. Kiitoksia paljon esittelijälle, Rova Sargentinille. Nyt sitten samatien varjoesittelijä, että kaikki varmaan haluavat puheenvuoron siltä ainakin vaikuttaa. Siksi pyydän, että kaikki mukaan ottuna varjoesittelijät puhuvat korkeintaan vain kaksi minuuttia kukin. Tiedän, että tämä edellyttää kurinlaisuutta, mutta en voi pitäytyä aikataulussa, enemmän näin toimi. Ensin varjoesittelijät. Olette enemmän kuin kaksi minuuttia? Okay, shot. well, okay, let's see how we go. No, katsotaan, kuinka tämä menee. Kolme minuuttia ja sitten kaikille muille vain kaksi minuuttia. Rova Sargentini näytti erittäin hyvää esimerkkiä muille. Hän puhui vain 10 minuuttia, 10, 6 minuuttia 10 sijaan. 3 minuuttia siis varjoesittely ja 2 minuuttia kaikille muille. Toimitaan nyt näin. Ensin kansanpuolen edustaja, varjoesittelijä Roberta Metsola, 3 minuuttia. Let me start by saying that we are all... Kiitos Claude. Haluaisin todeta, että olemme kaikki tietoisia siitä, että Unkarin tilanne on ennen kuulumaton. Erittäin ikävä tilanne. Haluaisin kiittää esittelijää hänen omaksumasta lähestymistavasta. Meillä on lukuisia varjoesittelyiden kokouksia. Olen ollut käytännössä niissä kaikissa. Hänen tarkoituksensa oli laatia niin lyhyt ja ytimekäs ja asiapitoinen kertomus Unkarin tilanteesta, kun mahdollista tapasimme lukuisia kertoja lähettiläitä. He olivat erittäin suureksi hyödyksi. Olen nähnyt mietinnön ja tässä yhteydessä on sen muutaman kysymyksen. Toivottavasti niihin saadaan vielä vastauksia kokouksen aikana. Unkarissa akateeminen vapaus, ilmaisun vapaus ja kokoontumisvapaus ovat vapauksia, joita uhataan lainsäädännöllä erityisestikin. Central European University on uhattuna. otetaan huomioon, että ulkomaiset yliopistot, jotka toimivat Unkarissa – että nuorten uusia kriteereitä on sinänsä kyseenalainen asia. Oletettu, että tämä johtaa epävarmuutta ja luo oikeudellisen tyhjiön, joka haittaa korkeakoulut maassa. Kysymys kuuluu, kuka voi, kuinka voi hakea yliopistoon, mikäli ei yliopistoa enää välttämättä ole olemassakaan sitten, kun opinnot saa, on saamassa päätöksen. Komissio halusi viedä Unkarin tuomioistuimen eteen tästä kysymyksestä ja myöskin äh, seurattavuus, avoimuus äh, asian suhteen. Varjoesittelijä haluaisin esittää kysymyksiä, en nyt kansanpuolen koordinaattora niinkään, vaan loppujen lopuksi totesin, että tämä on lainsäädäntö, jotta otetaan käyttöön ulkomaisten, niin sanottu ulkomaisten agenttien toiminnan rajoittamiseksi. Lainsäädäntöprosessissa tehtävät muutokset eivät millään tavalla ole vähentäneet huolia Tämä on turhaa puuttumista yhdistämisvapauteen ja ilmaisun vapauteen, mitä lainsäädännön kautta nyt tehdään. Haluaisin vastauksen siihen, miksi yksikään hallitus toimisi vastoin EUn perusarvoja. On siitä, miten suuren vaalivoiton saa, ei tällä tavalla voi ryhtyä toimimaan. Toiseksi pyydämme, että ministeri, jonka läsnäolosta on erittäin iloinen ja arvostan aina kaikki, jotka ovat valmiita vuoropuhelun muutenkin ja ovat valmiita ratkaisemaan ongelmia yhdessä EU-instituutioiden kanssa, mukana että minun maalla, maassani Maltassa. Mutta tosiasia on, että ministerit ovat täällä tänään ja huomenna sitten aloittavat Brysselin vastaisen kampanjan taas kotimaassaan. Haluaisin tietää, mihin toimiin on ryhdytty tehty hallituksen toimesta Unkarissa tämän osalta. Viimeinen viestini vielä. On erittäin huolestuttavaa, että YK on ihmisoikeuspäävaltuutetun todeta, että Unkari on reagoinut pakolaishaasteeseen tavalla, joka ei kunnioita ihmisoikeuksia. Kuinka suhtautua pakolaisiin Euroopassa on koetin kivi. Siinä koetellaan meidän arvojamme ja periaatteetamme Tässä suhteessa nyt ilolla odottamaan yhteistyötä tämän asian eteenpäin viemiseksi. Monet ryhmän jäsenet ovat tekemään koko joukon tarkistuksia kaikista mahdollisista aiheista taivaan maan välillä. Me haluamme vastata tai yrittää edes vastata niin huoliin, joita on esitetty kaikkialla, koska kohdistun lukuisiin seikkoihin maan tilanteessa. SNDn varjoesittelijä on Josef Weidenholzer, kolme minuuttia. Kiitoksia. Haluaisin tehdä muutaman perustavanlaatuisen huomion. Unkarin tilanne on huolestuttanut meitä jo kuuden pitkän vuoden ajan. Kyse on siitä, onko oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet kunnioitettuja Unkarissa – nämä huolenaiheet ovat tunneet, tulleet esiin yhä useammin, mutta siitä emme ole samaa mieltä, mitä asialle pitäisi tehdä. Artiklassa 7 on viimeinen poliittinen atomipommi tähän tapaukseen. Meillä on omia välineitä, joista on päätetty, mutta niitä ei vielä ole otettu käyttöön. Tiesimme kuitenkin, että ongelmia ei voida jättää huomiota, ne eivät ratkaise itse itseään. Monta vuotta Unkarin tilanne kuohui, kunnes se vakiintui tähän tilanteeseen. Kyse on liberaalin demokratiaan kohdistuvasta uhasta, jota on rakennettu Euroopassa – mitään epäliberaalia demokratia ei ole. Jos ei ole esimerkiksi suvaitsevaisuutta, mielipiteen vapautta ja vilkasta kansalaisyhteiskuntaa, niin silloin demokratia ei toimi. Itä-Euroopassa on vuosikymmeniä koettu näitä asioita. Aikaisemmin puhuttiin kansandemokratiasta, ja se oli katkera kokemus sen kokeneille ihmisille liberaalit periaatteet ovat tärkeitä demokratiassa, mutta tästä asiasta keskustellaan juuri nyt. demokratia väline tähtää siihen, että löydetään enemmistöjä avoimella ja rehellisellä tavalla. Sen pitää olla kaiken toiminnan pohjana. Unkarin parlamenttivaaleista saatiin selkeä tulos. Ja se on herättänyt hiukan epäilyksiä vaalien rehellisyydestä, mutta tästä nyt ei puhuta tänään. Keskeinen kysymys on, mitä demokraattisesti valittu hallitus voi tehdä. Ja olen samaa mieltä kuin kansanpuolueen esittelijä. Eli mitä voi tehdä, jos on enemmistö Demokratiahan tarvitsee aina sitä, että suojellaan vähemmistöjä ja heikkoosaisia. Ja näitä asioista on kyse. Kyse ei ole poliittisesta tuomiosta Unkarin suhteen. Unkaraiset saavat itse tehdä tällaisia päätöksiä. Tässä on nyt menettelytapa, jossa analysoidaan tätä tilannetta. Olen kiitollinen esittelijä siitä, että hän on tehnyt huolellista työtä, eikä ole lähtenyt mukaan puoluepoliittisiin peleihin. Olisin tukenut häntä tässä työssä ja on harmi, että enemmistöä ei saatu sille, että Unkarin lähetettäisiin valtuuskunta. Venetsian komissio, Euroopan neuvosto ja muut ovat myöskin seuranneet tilannetta ja on hyvä, että esittelijä on tehnyt sen johtopäätökset, että Unkarissa systemaattisesti rikotaan artiklaa 2. Esittelin tämän mietinnön ryhmässäni ja kollegoiden kanssa olen laatinut tarkistuksia, jotka toimitetaan sitten ennen määräaikaa. Kiitos. Marek Jurek. Marek Jurek sitten SRN e varjosta. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Olen ajatellut tässä Winston Churchillia, sillä tämä mietintö selkeästi vahvistaa hyvin tunnetun tosiseikan – siitä, että demokratia, nimenomaan parlamentaarinen demokratia, on se, jonka täytyy jatkaa sen haittapuolien torjuntaa. Ja siitä syystä tämä on selkeä ilmiö missä hyvänsä demokraattisessa maassa. En tiedä, miksi meidän pitäisi nimenomaisesti Unkaria syyttää. Kolme minuuttia on vain käytettävissä, joten haluan sanoa seuraavaa romanivähemmistön integraatiokysymykset. Puolessa EU-maissa on samankaltaisia ongelmia. Aivan tuntemattomista syistä nimenomaan Unkaria syytetään. Ja Unkari tekee enemmän kuin muut maat tässä suhteessa. Joten minä en kyllä ymmärrä, miksi tilanne on tällainen ja miksi poliittiset puolueet antavat omien ennakkoluulojensa olla vallalla Tiviä ja Roka, äh, varapuhemies, joka tässä salissa aivan äh, selkeästi totesi sen, mitä Unkari tekee, jotta voisi integroida unkarilaiset romanit. Miten voidaan mennä niin pitkälle, että jätetään aivan todellisuus huomiotta? Kun työryhmämme tapasi äh, professori Gabor Polakin Petsin yliopistosta. Kun hän vastasi kysymyksen, niin hän myönsi, että syytökset, joita Unkarille nyt on esitetty, olisivat aivan yhtä totta pääministeri Girchanin hallituksen alaisuudessa, mutta tuolloin ketään ei kiinnostanut, kun puhuttiin valtioyritysten toimimisesta. Eli Kaikessa on loppujen lopuksi kysymys siitä, että mistä tässä nyt oikein on kysymys. Onko tässä kysymys demokraattisista standardeista? Edustaja Innet Felt antoi hyvän vastauksen tähän kysymykseen, kun tapasimme joulukuussa. Hän sanoi, ja sitten häntä, me emme voi verrata Unkarin lainsäädäntöä muiden maiden lainsäädäntöön. Tämä on oikein hyvä julistus selektiivisestä oikeudenkäytöstä – koska me haluamme kohdella yhtä maata toisella eri tavalla kuin muita. Mistä tässä siis on kysymys? Edustaja Innetfeld myöskin toisti tämän näkemyksensä, Giffer Hofstadt totesi sen. On ihmisiä, jotka todellakin inhoavat Unkaria Euroopan unionissa. Olkaamme tietoisia tästä. Ja tämä on selkeä näyte siitä, miten jakautunut EU on. Täällä mainittiin myös se Weidenholzerin suulla, että ei enemmistöllä ole oikeutta sanella vähemmistön toimintaa. Olen kaikkien kanssa samaa mieltä. Katsokaapas peiliin, hyvät kollegat, ja sanokaa tämä teille peilin edessä. Ei enemmistöllä ole oikeus sanella vähemmistölle mitään. The, uh, the, the Audi shadow is Louis Michel and... Louis Michel on Alderyhmän varjoesittelijä. Haluaisin vielä muistuttaa tästä asiasta. Louis Michel on Alden varjoesittelijä, että hänen sijastaan puhuu Alden koordinaattorina Natali Grisbeck. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Toden totta Louis Michel ei päässyt paikalle juuri nyt, joten ryhmän nimissä haluaisin painottaa hänen nimessään sitä, että tietystikin, että että se, miksi tänään olemme kokoontuneet yhteen, on se, että haluamme tarkastella mietintöä, joka on erityislaatuinen mietintö, joka on vakava asia. Tämä askarruttaa meitä Euroopassa, tämä koko asia. Kyse on Euroopan kansalaisista, erityisestikin Unkarin kansalaisista heidän tilanteestaan. Nyt ei ole mistään Unkarin kansanvastaisesta asiasta, vaan pikemminkin kyse on johdonmukaisuudesta siitä, mikä meitä kaikkia yhdistää. Meidän täytyy tunnustaa kaikille kansalaisille kuuluvat perusoikeudet Euroopassa. Ja erityisesti tässä tapauksessa kyse unkarilaisista. Haluaisin ensinnäkin lyhyesti vielä kiittää tietystikin Judith ja kollegaamme hänen tekemästään työstä. Hän on tehnyt erittäin yksityiskohtaista työtä että on tarkkaan sellaista. Tämä sen, että niihin löydetään täsmällinen, oikeasuhtainen, e, lyhyt ja ytimekäs, ja siinä tarkastellaan eurooppalaisten e, tätä sopimukseen liittyvää mekanismia ja sen mahdollista ottoa, Eli kansainväliset toiminnat, toimijat jotka ovat legitiimisti puhuntasiasta ovat viitanneet pluralismiin. Louis Michelin varjoesittelijän nimessä totesin asioita, joista olen itse samaa mieltä. Ihmisoikeusloukkaukset, se, että että maassa on tapahtunut sirpaloituntumista yhteiskunnan tasolla ja perusoikeuksia ja demokratia, vähemmistön oikeuksia, median pluralismia ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta ei ole kunnioitettu ja monia muitakin kysymyksiä on tapetilla. Meidän täytyy kiinnittää huomiota ja huolella seurata, mitä tapahtuu neuvoston puolella, koska Sophie Inhefelte sai ECRn kollegalta hieman tiukkoja kannanottoja, niin en minä kyllä puhuisi, että puheessa olisi niinkään välttämättä paleuutisia, mutta kenties hieman vääristynyt kuva tilanteesta. Tämä kaikki, mitä olisin sanoa. Thank you. The GUI... E Kiitoksia. QE-ryhmän esittelijä on Marie-Christine Vergia. Olkaa hyvä. Oui, merci, uh, Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hiukan erityinen hetki nyt parlamentissa. Tämä on ensimmäinen tämän tyyppinen mietintö ja Sargentilillä oli varsinainen haaste. Ja hän on tarttunut hyvin tämän haasteeseen. Tähän liittyy monia kysymyksiä, poliittisia ennakkoluuloja ja myöskin demokraattiset arvot. Mietinnössä Sargentini on pohjautunut tarttunut kansainvälisten viranomaisten toimittamiin tietoihin ja tuomioistuimen päätöksiin, juuri, jotta voidaan välttää tämä ansa, ja haluaisin kiittää häntä siitä. Ja erityisesti haluaisin kiittää muutamasta kohdasta, jotka ovat tärkeitä. Tietosuojakysymys. Tässä puhutaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksestä, joka on ihan hyvä viittaus ilmaisunvapaus. Tätä on päivitetty, kun OECDn vaalitarkkailumissio kävi maassa. Ja meillä on myöskin YK raportti tästä aiheesta. Uskonnonvapaus. Se liittyy myöskin oikeuteen uskoa tai olla uskomatta. Turvapaikanhakijoiden pakolaisten perusoikeudet, erityisesti niitä vastaan on hyökätty – ja myöskin kansalaisjärjestöjen toimintaa on hankaloitettu. Sosiaalioikeudet erityisesti päätelmät, jotka asiasta on tehty, ja niiden pohjalta on myöskin käytetty eurooppalaisia varoja. Tämäkin on asia, johon vielä palaan. Korruptio, eturistiriidat, tässä ei ole viitattu Olafiin, mutta talousarvion valvontavaliokunnassa on tästä asiasta jo puhuttu. Tutkimuksia ja suosituksia on tehty ja niissä viitataan vakaviin puutteisiin, eturistiriitoihin ja järjestäytynyttä petosta on myöskin esiintynyt. Unkarin pitää palauttaa Samian varoja ja asia riippuu kansallisista viranomaisista, eli täytyy nyt miettiä sitä, miten Unkari vastustaa eurooppalaista syyttäjän virastoa, ja komissio on todennut, että se on yksi parhaita välineitä toteuttaa Olafin suosituksia. Euroopan parlamentin mietinnössä ei voida jättää huomiota tätä aihetta. Kokoontumisvapaus. No, puhun nyt tästä kansallisvapauksen vastaisesta lainsäädäntöpaketista. Soros on syntipukki, jonka nimissä perustellaan näitä kammottavia käytänteitä. Tässä ei puhuta siitä, mitä tapahtuu, jos jonkun järjestön toiminta kielletään. 25 prosentin vero, tämä koskee myöskin eurooppalaista rahoitusta. Tätä pakettia on uudistettu Unkarin vaalien jälkeen ja vaikuttaa siltä, että tämä prosessi on vain kiihtynyt. Eli haluaisin tietää, onko mahdollista mahdollisimman nopeasti saada lausunto komissiolta. Venetsian komissiolta on tulossa lausunto kesäkuussa ja olisi hyvä, että myöskin Euroopan komissio ottaisi kantaa tähän kysymykseen. Eli Meidän täytyy tosiaan katsoa, että maassa on systemaattisesti rikottu EUn perusoikeuksia, jotka on kirjattu artiklan 2. Kiitos. I think the danger is that... Uh, Uskon, että tässä on olemassa vaara, että jäseniä kiinnostaa tämä asia niin kovasti ja meidän täytyy kuulla myöskin, mitä ministeri on sanottavana, että aika ei riitä. Pelkään pahoin. EFDD nimissä puhuu varjostelija Laura Ferrara. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä ja erinomaisesta työstä ja tämän mietinnön laadusta. Itse olin esittelijänä, kun käsiteltiin perusoikeuksia Euroopassa vuosina 2013 ja 2014. Ja jo silloin puhuttiin siitä, että on valvottava kutakin maata erikseen, jotta voidaan varmistaa se, että noudatetaan perusoikeuksia ja ilmoittaa rikkomuksista. Jo silloin pelättiin sitä, että luotaisiin jonkinlainen mustalista huonoille maille ja pelättiin sitä, että ärsytetään tiettyjä maita, kuten Unkaria, joka jo siihen aikaan oli jo valokeilassa eri perusoikeusrikkomusten takia. Mutta jos emme halua, että EU EU-ssa ollaan tekopyhiä ja muistetaan Kööpenhaminan kriteerit, tähän on odotettava, että pääsee EU-hun, mutta sen jälkeen ne saatetaan unohtaa. Eli meidän täytyy valvoa tätä tilannetta – perusoikeuksien osalta joka ikisessä jäsenvaltiossa. Meidän on taattava, että kun maassa päätetään liittyä Euroopan unioniin, niin siellä noudatetaan myöskin periaatteita, joille eurooppalainen oikeusvaltio perustuu. Ei ole mitään alakartte Eurooppaa, jossa valitaan, mikä sopii parhaiten jäsenvaltiolle, ja jätetään sivuun kaikki se, mikä on vähemmän miellyttävää. Vastuu on kannettava, kun ajatellaan eurooppalaisia ja globaaleita asioita. Tietysti esimerkkinä tässä on ovat eurooppalaiset maahanmuuttovirrat, joiden osalta Unkarin hallitus ei kanna vastuutaan. Ja Unkari kieltäytyy uudelleen sijoittamisesta EUn jäsenvaltioiden välillä. No sitten on myöskin rikottu palautuskieltosääntöä ja alaikäisiä, jotka ovat matkustaneet yksin maahan. Eli kun maa tekee päätöksen liittyä Euroopan unioniin, silloin se saa myöskin tukea Brysselistä. Ja on hyvä ymmärtää, että kun hyötyy tietyistä asioista, mutta sitten toisissa asioissa on myöskin vastuuta kussakin jäsenvaltiossa. Eli ensin täytyy suojella perusoikeuksia ja oikeusvaltiota. Toivottavasti Euroopan unionissa on tahtoa taata kunnollinen valvonta. Tämä koskee Unkaria ja kaikkia muitakin jäsenvaltioita. Ja toivottavasti Unkarissakin on tahtoa tehdä yhteistyötä ja taata oikeusvaltio. Kiitos. Thank you, and thank you very much for sticking. Kiitoksia siitä, että pitänyt aika taulussa. Hienoa, että ministeri on täällä tänään. Hänen läsnäolostaan sovittiin esittelijän kanssa. Ministeri, korkeintaan 10 minuuttia puheenjohtaja teille. Olkaa hyvä. Mr. Chair, uh, distinguished uh, members of... Hyvä puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, ensinnäkin haluaisin arvostaa tätä tilaisuutta, että minut kutsuttiin tänne tämän päivän keskusteluihin. Mielestäni tämä on oikein hyvä päätös, että mahdollistatte sen, että se toimielin, joka voi edustaa Unkarin kansaa, saa osallistua tähän keskusteluun. Jos sopii, arvoisa puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, haluaisin käyttää äidinkieltäni tämän alustukseni ajan. Arvoisat parlamentin jäsenet, ensinnäkin haluaisin kertoa teille siitä, mitä kaksi ja puoli viikkoa sitten tapahtui. Meillä oli parlamentaariset vaalit minun maassani vaaliprosessia yritet, siihen yritti vaikuttaa. Ulkoiset tekijät yrittivät heikentää Unkarin hallituksen asemaa. Ja myös tässä talossa oli useita pyrkimyksiä vaikuttaa vaalituloksiin. Ja tässä kaupungissa suodatettiin informaatiota, jotta voitaisiin auttaa Unkarin oppositiota – Ehkäpä meidän tulisi yhdessä arvioida siis vaalitulosta. 70 prosenttia osallistui vaaleihin, joka on miltei korkein äänestysaste koskaan. 49,6 prosenttia annetusta äänistä annettiin johdossa olevalle puolueelle Fideszille. Fidesz sai 2 miljoonaa 8020 ääntä, joka on miljoona 73 000 enemmän kuin seuraava puolue ja 333 000 enemmän kuin kaikki oppositiopuolueet saivat. Unkarilaiset, joita te nyt haluatte suojata, en nyt tiedä keneltä, selkeästi nyt ottivat kantaa. Ja meidän näkemyksemme on aivan eri kuin teidän näkemyksemme tässä suhteessa. Unkarilaiset huomattavat myös, mihin suuntaan haluaisivat siirtyä seuraavina vuosina. Ja näin haluaisin pyytää teitä ottamaan huomioon ja kunnioittamaan niitä päätöksiä, joita unkarilaiset ovat tehneet. Ei teidän tule niitä kyseenalaistaa, eikä kyseenalaistaa Unkarin kansan tahtoa. Tiedän, että ette hyväksy Unkarin tekemiä päätöksiä kaksi viikkoa sitten. Saattaa turhauttaa aloitteita, mutta on aika iso ero siinä, että unkarilaiset ovat nyt tässä äänestäjäluettelossa ja te ette. Eli unkarilaiset voivat tehdä päätöksiä Unkarin tulevaisuuden suhteen, mutta te ette voi. Kaksi ja puoli viikkoa sitten unkarilaisilla oli edessään selkeä valinta, sillä maahanmuutovastainen politiikka, joka suojaa unkarilaisia, oli tarjolla. Tai sitten toinenkin tarjous olisi voitu hyväksyä maahanmuutto myönteiseltä oppositiolta. Ja unkarilaiset valitsivat näistä vaihtoehdoista. Ja se antaa meille selkeän tehtävän. Unkari ei halua olla pakolaisia vastaanottava maa. Tästä syystä olen hyvät naiset ja, valmi, hyvät naiset ja herrat valmis jatkamaan tätä tiukkaa keskustelua teidän valiokuntanne ja Unkarin välillä maahanmuutosta. Olemme oikein valmiita tähän keskusteluun, sillä Unkarin hallitus jatkaa omalla tiellään ja vain Unkarin kansalaiset voivat päättää siitä, keitä maahamme päästetään ja kenen kanssa me haluamme elää omassa kotimaassamme. Jatkamme rajojemme suojelua, näin suojelen myös kansalaistemme turvallisuutta. Me emme hyväksy mitään pakollisia kiintiöitä, emmekä hyväksy sitä, että monikulttuurinen yhteiskunta olisi arvokkaampi kuin homogeninen yhdenmukainen yhteiskunta. Voitte olla valmiita siihen, että me jatkamme sillä linjalla, että Unkari pidetään unkarilaisena maana – ja lyhyesti haluaisin myös kommentoida tätä mietintöä, joka teillä on edessänne. Se on valheiden kokoelma, räikeiden valheiden kokoelma. Esittelijä, kunhan nyt on tässä tätä keitellyt tätä valhesoppaansa kokoon, on ottanut sinne esiin kaiken näköisiä asioita. on että Unkarissa ei ole mediavapautta. Se on valetta. Unkarissa media on paljon monimuotoisempi kuin monissa Länsi-Euroopan maissa. Unkarissa ei voitaisi salata viikkoja esimerkiksi sitä, että laittomat maahanmuuttajat tekevät väkivaltaisia rikoksia kansalaisia vastaan. Näin ei koskaan meillä tapahtuisi. Unkarissa kansalliset televisiokanavat, niitä on yhtä monta oppositiopuolelta kuin hallitusta puoltavia. Kaikki katsotuin televisiokanava kritisoi kaikkein eniten Unkarin hallitusta. Mutta jos katsotaan internetportaaleja, niin niiden enemmistö selkeästi vastustaa hallitusta. Ja kaikkein katsotuin internetin uutisportaali on yksi näistä kaikkein kriittisimmin suhtautuvista Vaalikampanjassa, kun se pohjattiin näihin dokumentteihin, jotka Brysselistä tulivat päivittäin, syytettiin, valehdeltiin hallituksen johtohenkilöistä. Ja vaalipäivänä suurin osa mediasta juhli sitä, että vaaliuurnilla käytiin niin ahkerasti, koska uskoivat sen koituvan hallituksen kohtaloksi. Näin ei kuitenkaan käynyt. Suuri osa teistä sanoo, että kansalaisjärjestöt ovat uhattuina. Sekin on selkeä virhe. Meillä on 65 000 kansalaisjärjestöä. Jotkut valittavat tietenkin, mutta vain ne, josta on tullut avoimia poliittisia pelureita, jotka olivat mukana kampanjassa ja pyrkivät saamaan ihmisiä liikekannalle äänestämään hallitusta vastaan. Nämä kansalaisjärjestöt ovat saaneet merkittävää rahoitusta ulkomailta – ja minun käsittääkseni unkarilaisilla on ollut oikeus tietää, että ovatko nämä kansalaisjärjestöt, joita ulkomailta käsin rahoitetaan, ketä ne edustavat ja kenen intressejä ne ajavat. Te täällä Euroopan parlamentissa ja ne kansalaisjärjestöt, jotka ovat teidän liittolaisia, ne aina puhuvat avoimuuden puolesta. Jos olette avoimuuden puolella, miksi ette sano, mistä nämä voimavarat tulevat? Jos hävettää paljastaa se, niin eihän se meidän tehtävänä me ole niitä auttaa. Yksi kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä tässä on se, että tässä mietinnössä haluatte sanoa, että antisemitismi on ongelma Unkarissa. Tämän joudun tyrmäämään täysin, sillä tosiasia on, että yksikään maa ei ole niin kovasti torjunut antisemitismia kuin Unkari, sillä Unkarissa, Budapestissa ei nuorten kimppuun, juutalaisten nuorten kimppuun hyökätä tai vanhojen juutalaisten koteihin. Ja Budapestissa on kaikkein suurin eurooppalainen yhteisö. Siellä nyt renesanssian Israelin ulkoministerin mukaan. Unkari käyttää budjettivaroja näiden ihmisten hyväksi. Ja meidän rikoslainsäädännössämme holokaustin kieltäminen on erittäin vakava rikos. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat jäsenet. Tässä muutama esimerkki siitä, minkä, sano, minkä tasoisia niin sanottuja faktoja tähän teidän mietintöön on laitettu ja mikä todellinen tilanne on. Me ymmärrämme kyllä myös, mikä tässä juonittelun ajatuksena on, Teillä on erittäin vinoutunut maahanmuuttomyönteinen politiikka ja kun kritisoitte Unkaria, kritisoitte sitä, millä tavalla tuota politiikkaa hyödynnetään. Ettekä pääse silloin täytäntöön panemaan tätä äärimmäisen pakolaismyönteistä politiikkaa. No, huonoja uutisia teille. Unkarin kansan tahdon mukaisesti me emme aio sallia teitä, teidän täytäntöpanevan Soroksen suunnitelmaa, maahanmuuttosuunnitelmaa. Ja tällä me emme suojaa pelkästään unkarilaisia, vaan myös eurooppalaista kulttuuria ja Euroopan historiaa. Kiitoksia vielä kerran siitä, että kutsuitte minut tänne paikan päälle. Kiitoksia. Rohkenen sanoa, että ihmiset, jotka eivät ole valiokunnan jäseniä, voisivat olla mielellään osoittamasta suosiotaan kättä käsiä taputtamalla, joten pysykääpä siellä aisoissa. Täällä on yhdeksän puheenvuoropyyntöä vielä. Tiukasti siinä järjestyksessä, jossa puheenvuoroja pyynnettiin. Edetään. Pyydetään kaikki puhuvat korkeintaan kaksi minuuttia. Ministeri puhui täällä esittelijän luvalla. Tästä oli sovittu ja aikataulusta oli sovittu. Esittelijä saa sanoa vielä viimeisen sanan kokouksen päätteeksi. Hän teki johtopäätöksen keskustelusta ja tällä välin jäseniä yhdensä yhdeksän. Luen tämän listan nyt ääneen. This is in the order that was indicated. Ja tässä järjestyksessä mennään. Mr. Muller, uh, Mr. Boney, Mr. Becker, Mrs. Gao, Mr. Albrecht, uh, Mrs. Yuroka, uh, Mrs. Intervelt and Mrs. Mrs. Krujiska. Um, did you indicate... Pyysittekö tekin puheenvuoroa? Täällä on kaksi muutakin kuin Lipen jäsentää. Edustaja Morvai ja mitä tässä lukee tässä lapussa? Kuunnelkaapa nyt luettelu tässä. Ensin Niedermüller, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ja muuta ovat sillä kahiljaa. Edustaja Niedermüller. Kiitoksia paljon puheenjohtaja arvon ministeri. Ministeri yksityiskohtaisesti kertoi, mitä tapahtui vaalien aikana ja niiden jälkeen. Voisin kiinnittää huomioon siihen, että me emme täällä puhu vaalien tuloksesta. Vaalien tulokset eivät ole asia, joka tässä nyt on kyseenalaistettu. Pikemminkin haluaisin kiinnittää huomioon kolmeen seikkaan. Ministeri totesi, että Unkarin media on vapaa. Näin hän sanoo. Hän sanoi, että Unkarissa on täysimittainen medianvapaus. On se kiinnittää ministerin huomioon kuitenkin viimeisimpään kertomukseen, joka saatiin. Kansainvälinen tutkimus osoitti, että median vapauden kannalta Unkarin tilanne on siellä 76 maiden luettelossa. Ja se on alempana kuin aiemmin. Tuossa luettelossa haluaisin kiinnittää huomioon siihen tosiasiaan, että vuonna 2000 2010 jälkeen korruptioindeksi on pahentunut pahentumistaan. Eikä tämä ole minun johtopäätökseni, vaan johtopäätös, jonka teki te, kontovaliokunta, jonka puheenjohtaja kuuluu samaan poliittiseen perheeseen kuin ministerikin. Ja vielä lopuksi kolme yleistä huomiota. Demokratia minun nähdäkseni ei tarkoita sitä, että poliittisia vastustajia pidetään vihollisina. Demokratiassa kyse on siitä, että on oikeus ajatella eri tavalla ja tarvitaan suojelua niille, jotka ajattelevat eri tavalla, eikä laadita luetteloita ihmisistä, jotka ovat eri mieltä. Demokratia ei ole enemmistön tyrannia demokratia pyrkii kompromisseihin. Uskon, että juuri tästä mietinnössä on kyse. Ei nyt ole kyse Unkarin hallituksesta, eikä kyse ole siitä, että tuomittaisiin Unkari, eikä ole kyse ole siitä, ollaanko maahanmuuton puolesta vai ei. Kyse on demokratian perusperiaatteista, joita Unkarin hallituksenkin pitäisi kunnioittaa. Okay, the clapping... Ja tämä käteen taputussääntö koskee nyt sitten kaikkia. Edustaja Bonin seuraavana kaksi minuuttia. Thank you very much, uh, Mr. Minister. Kiitoksia, ministeri. Teidät on kutsuttu vieraaksi järkevään ja rauhalliseen keskusteluun, toivon mukaan. Mutta nähtävästi te mieluummin toimitte autoritäärisesti tässä suorituksessa. Katsokaa vähän, mitä te sanotte ja katsokaa, mitä me sanomme. Haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä, johon on tehty paljon tutkimusta. Tässä on mukana tämä pysäkkää sorospaketti. Se on osa jatkuvia pyrkimyksiä stigmatisoida ja pelotella tiettyjä yksilöitä ja ryhmiä. Ehdotetut toimet tukahdut, alistavat kansalaisten elämän hallitukselle – Nämä ovat poliittisesti perusteltuja toimia kansalaisyhteiskuntaa ja ilmaisun vapautta vastaan Unkarissa. Toinen huolenaihe liittyy median kasantumiseen yksin käsiin. Tavoitteena on kaapata kansallisten mielipide käyttämällä hallituksen valtaa paikallisiin radiokanaviin ja muihin uutiskanaviin. On selvää, että Unkari on seuraamassa autoritaarisen valtiomallin esimerkkiä. Soroksen vastainen lainsäädäntö on samanlaista kuin Putinin hyväksymä lainsäädäntö Venäjällä. Autoritaarinen aalto pyyhkäisee yli tämän alueen ja totesin tästä Orbanillekin muutama vuosi sitten ja on surullista nähdä, miten hän on löytänyt autoritaarisia ratkaisuja. Mutta tämä osoittaa, että Unkari ei ole mikään yksittäinen ongelma autoritarismin takia. Tällaisia ongelmia on kaikkialla EU:ssa ja muuallakin. Ja kehottaisin kaikkia olemaan tottumatta tähän. Meidän täytyy olla valppaana sen suhteen, mitä Unkarissa tapahtuu itse olen puolesta. Meidän täytyy lähettää selkeä viesti unkarilaisille – Unkarin kansalaisyhteiskunta ei ole yksin. Demokratia ei merkitse ainoastaan sitä, että voittaa vaalit. Kiitos. Uh, Mr. Becker, please. Edustaja Becker. Kiitoksia. Minäkin haluaisin todeta, että on hienoa, että te olette täällä tänään kansansuovauksien valiokunnassa. Olen naapurimaasta Itävallasta ja naapurina ja ystävänä haluan osoittaa kritiikkiä. Ensinnäkin on huolestuttavaa, että Unkarin toiseksi suurin puolue Jobbik sai 20 prosenttia äänestä antisemittisellä ja muukalaisvihamielisellä propagandalla. Fides hallituspuolueen ei pitäisi mennä mukaan tässä erkaiseen peliin, kun yksittäisiä henkilöitä vastaan hyökätään ja nyt sitteeraan Unkarin pääministeri Orbanin puheenvuoro. Me taistelemme vihollista vastaan, joka on erilainen kuin me. Ei avoimesti, vaan piilotetusti. Suo, ei suoraan, vaan ovelasti. Ei reisesti, vaan epärisesti. Ei kansasta, vaan kansainvälisesti ihmisiä vastaan, jotka usko työhön, vaan rahan, spe, rahan spekulointiin ja jotka eivät toimi pelkästään kotimaassa, vaan kaikilla maailmassa. Antisemitismus on koskeva päätösasema, joka valiokunnassa hyväksyttiin kolmella nel, e-, nel, kolme neljäksen enemmistöllä. Tämä lausuma ja tämä antisemitismin määritelmää, mikäli käytettäisiin, tämä jo, Tällainen lausuma johtuisi, johtaisi rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, mikäli antisemitismin määritelmä sovittaisiin pääministerin puheisiin. Soros on tässä nyt kohteena. Tämä on vanhaa juutalaisten vastaista retoriikkaa. Monet juutalaisyhteisöt Euroopassa ovat erittäin huolissaan tänä päivänä, pelkästään Unkarissa, tämän tiedän muuallakin kuin Unkarissa, mutta Unkarissa erityisesti. Tämä minä häiritsee kaiken eniten. Par- rajat ylittävällä tavalla parlamentissa hyväksyttiin lausuma, joka koski antisemitismia nyt pitäisi antisemitismin kaikkein tiukimmin mahdollisiin sanakenttiin tuomita. Ja tällaiset puheet ja hyökkäykset tulevaisuudessa eivät saa olla sallittuja. Kaikille, missä tällaisia puheita esitetään, ne niin täytyy puuttua. Ajatelkaa ihmisten tulevaisuutta omassa maassanne. Tänne ihmisten tulevaisuus on Euroopassa ja Unkarissa. Ottakaa vastuu, osoittakaa vastuullisuutta ja lopettakaa tällainen ihmisten uhkailu. Uh, Mr. Albrecht, please. Edustaja Albrecht. Vielen Dank. Ähm, zunächst einmal Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijä erittäin hyvästä mietinnöstä. On tärkeää valiokunnalle ja Euroopan parlamentille, että seuraamme tilannetta kunnolla, niin kuin nytkin on tehty. Ja mitään puoluepoliittisia kysymyksiä ei tähän liity, niin kuin usein on väitetty. Kyse on Euroopan unionin perusarvoista kaikissa jäsenvaltioissa, ja näitä ongelmia on monissa jäsenvaltioissa. Ja tämä on nyt se ennakkotapaus, johon täytyy viitata, koska meidän on osoitettava, että oikeusvaltioperiaate, demokratia ja perusoikeudet ovat suojattuja Euroopassa ja ne on kirjattu perussopimuksiin. Ehkä tässä pitäisi muistuttaa, että myöskin Unkari on allekirjoittanut nämä sopimukset. Eli EU-oikeus on voimassa Unkarissa – ja näin ollen myöskin EUn toimielimet ovat toimielimiä, jotka edustavat Unkarin kansalaisia. Myöskin MEPit on valittu Unkarista ja he edustavat Unkarin kansalaisia. Ja Euroopan kansalaiset tukevat Unkarin kansalaisia. Unkari on osa Euroopan unionia ja sen täytyy noudattaa sääntöjä. Erittäin suuri pettymys on se, että olin odottanut että meillä olisi sisällöllistä keskustelua ja avointa keskustelua, mutta se mitä kuulin on yksi epäkunnioittavimmista puheenvuoroista, mitä olen koskaan täällä kuullut. Ja tämä on todella hälyttävää. Ja myöskin se tapa, millä te vain levitätte täällä propagandaa, ettekä millään tavalla hyväksy kritiikkiä. Eli te saitte naapuriltanne aplodit siitä. Ja sen jälkeen sanoitte, että mitään antisemitismia ei ole Unkarissa. Ja vieressäni istuu Meppi, joka itse on sanonut, että Unkarin juutalaiset, sitera nyt, niin leik- leikkivät siellä ympärileikatuille peniksillä. Eli te istutte ihmisen vieressä, joka puhui tällä tavalla, ja hän on Jobikin edustaja. Hänet on valittu Unkarista, ja mielestäni se on skandaali. Ja teidän pitää suhtautua vakavasti näihin kysymyksiin. Muuten tässä on selkeästi rikottu Euroopan unionin perusarvoja. Mrs. Gowan, please. Elnök úr, én ezt a vitát mélységesen megalázónak és... Kiitoksia. Edustaja Gall. Minun mielestäni tämä keskustelu on kohtuuton eikä arvokas. Tämän parlamentin ei pitäisi toimia näin. Nämä puheenvuorot ovat täysin arvottomia. Ne eivät sovi Unkarin, eivätkä Unkarin kansalaisiin. Mielestäni se, mitä nyt ainakin voitaisiin tehdä, on käyttäytyä kunnolla. Ja ne, jotka meitä ovat loukanneet, heidän tulisi pyytää anteeksi. Minulla nyt ei ole aikaa käydä läpi kaikkia näitä valheita ja vinoutuneita mietinnön väittämiä, mutta toteaisin, että kyseessä on todella suuri rikos, joka kohdistuu Unkarin kansaa vastaan. Tässä hyökätään meidän tuhansia vuosia vanhaa oikeusvaltioperiaatettamme vastaan ja tästä syystä minä pyysin pyytäisin esittelijä pyytämään anteeksi tätä julistusta. Se, mitä olen täällä kuullut tänään, se, mitä saan lukea tästä mietinnöstä sivukaupalla, siinä kuvaillaan maata ikään kuin se olisi diktatuuri jossain Keski-Afrikassa, ikään kuin ei puhuttaisi Euroopan unionin jäsenvaltiosta, jossa demokraattiset vaalit on juuri pidetty jossa on hyvin toimiva oikeusjärjestelmä ja lainsäädäntö. Tämä on nöyryyttävää minulle ja Unkarin kansalaisille. Tästä syystä haluaisin pyytää teitä muuttamaan näitä valheiltanne ja tyyliänne, joka on todella pöyristyttävä. Te puhutte tässä tosiasioista, kun taas itse tämä mietintö on ihan täynnä ja nämä teidän julkilausumanne ovat täynnä valheita. Ne ovat harhaanjohtavia asioita, eivät faktoja. Ja te tässä viittaatte Etyihin, Euroopan neuvoston ja muihin kansainvälisiin järjestöihin. Mutta mistä ne saavat tietonsa? Ihan samalta kansalaisjärjestöltä, viidestä kuuteen kappaletta niin sanotulta asiantuntijoilta. Näihin pohjautuu nämä näkemykset. Ja näin minä haluaisin kieltää nämä teidän julistuksenne. Me emme työskentele yhteistyössä Jobikin kanssa, äärioikeiston kanssa. Minä en myöskään hyväksy teidän syytöksiänne. Te syytätte meitä asioista, joita me emme ole tehneet. Tässä on kyseessä pelkästään näytöstuomioon tuomioistuin käyntiin oikeus, oikeusprosessi, olette jo päättäneet meidän lopputuloksemme ja tätä me emme voi hyväksyä. Okay, thank you. Um... Kiitoksia. Mistä oikein aloittaisin? Sinäpä pulma. Kyse on klassisista tapauksista. Autokraaninen hallitus takertuu valtaan ja tekeytyy uhriksi. Ja muut ovat kaikki vihollisia. Ja että kyseessä on salaliitto ja muut, kaikki muut valehtelevat. Ihan klassinen malli. Mutta te ette omista Unkarin kansaa. Teidät on vaalilla valittu edustamaan Unkarin kansaa väliaikaisesti. Haluaisinkin tietää, nyt kun kuuntelin teidän puheenvuoranne, ja sitten pistin kulket pois, koska kyllästyn kaikki näihin syytöksiin, joita te esititte, ja valheisiin, jotka kohdistuvat meihin. Kysyn, millä tavalla te edustatte Unkarin kansan sitä osaa, joka ei äänestänyt teitä, eli kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka ovat menneet kadulle vastustamaan teidän autokraattista hallitustanne. Kuinka te edustatte heitä? Te, mitä, se, mitä tänään sanomme täällä, ei sillä mitään väliä, koska on täysin selvää, kuinka teidän propagandamedianne, jota valtio ohjaa, tulee kertomaan tästä keskustelusta. Se on ihan selvä etukäteen. Te olette jälleen kerran uhri ja meillä jälleen kerran ikäviä, vihollisia ja inhottavia. Ja se herra Soros on perivihollisen, teistä tänään puhutte, ja hän kuulemma rahoittaa tätä valtavaa salityötä teitä vastaan. Kenties meidän pitäisi kientää teidän, enemmän teidän rahoituslähteistänne Ensinnäkin te käytätte törkeästi kortotona tavalla hyväksenne EU-varoja. Kenties Putinilta ja Bannonilta tulee myöskin rahaa. Hänhän on myöskin rahoittanut eurooppalaisia poliittisia liikkeitä, joka sattumoisin rahoittaa myöskin Puolan hallituksen hallituskumppaneita. Kenties pitäisi tarkemmin katsoa myöskin tätä puolta. Ja vielä lopuksi, puheenjohtaja, minun mielestäni teidän pitäisi pitää tätä mietintöä hyvänä ja tervehtiä sitä ilolla, koska tämä on juuri se, mitä Orban haluaa. Hän haluaa erilaisen hallituksen, haluaa erilaisen järjestelmän. On sanonut, että hän haluaa luoda epäliberaalin demokratian. Ja tämä on kenties väärinkäsitys, koska epäliberaali ja ei ole olemassakaan epäliberaali autokratia sana ajattaa kai, Hän oikeastaan tekee erilaista työtä ja on juuri pääsemässä siihen. Euroopan parlamentti voi tehdä sen johtopäätöksen, että systeeminen ongelma on, ja me käytössä me vaan tunnustamme, että Orban on tehnyt juuri se, mitä hän halusikin tehdä. Joten eihän teillä voi olla mitään eri, erimielisyyksiä tämän mietinnön kanssa. Viimeinen huomio vielä. Te jätätte täysin huomiotta suuren osan omaa kansanne Unkarissa ja sen ulkopuolella. Yksi periaate on kuitenkin, jonka pidän aina mielessäni demo poliitikkona. Olkaa ystävällisiä ihmisille, jotka ovat teidän yläpuolellanne, koska sitten kun tulette alamäkeä kovaa kyytiä, niin sitten törmätään vielä. Nagyon köszönöm, elnök úr. Azért kértem szót, hogy... Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin puheenvuoron, koska halusin vielä kerran todeta, että tämä mietintö on täynnä valheita ja tietoja, joita pitäisi soveltaa Dursenin hallitukseen, joka oli vallassa ennen vuotta 2010. Ensinnäkin kohta 43. Tässä puhutaan puolisotilaallisista joukoista, jotka pelottelevat kansalaisia kylissä. Tämä tapahtui ennen vuonna 2000, ennen vuotta 2010 ja sosiaalihallitus ei tehnyt asialle mitään. Ja sosialistit kampanjoivat tämän kanssa, eli en nyt tiedä mitä tässä tarkoitetaan. Sargentin sanoi, että hän tarkisti uudelleen näitä faktoja. Haluaisin vielä todeta, mitkä ovat näitä niin sanottuja faktoja en ole koskaan puhunut näistä puolisotilaisista joukoista Ruotsissa, ainoastaan Jobbikista. Unkarissa on puhuttu romaneja, mutta sitten Durshanin hallituksen suhteen ei koskaan sanota mitään. Ja kohdassa 44 puhutaan, että romanilapsia eristetään ja elinolosuhteet ovat heikkentyneet – Komission tutkimusten mukaan verrattuna vuoteen 2011 koulupudokkaiden määrä on lisääntynyt ja tällä hetkellä kaikki romanilapset käyvät esikoulua kolmesta ikävuodesta lähtien. Tämä on uutta lainsäädäntöä, joka on muuttanut tätä tilannetta. Ja kuusi-vuotiaana nämä lapset voivat sitten mennä tavallisiin kouluihin uuden lainsäädännön ansiosta. Sitten sanoitte, että kohta 48 todennäköisyys, että romanilla sitten tilanne on heikentynyt. No, faktat osoittavat, että tilanne on päinvastainen. lapsista nyt 10 prosenttia enemmän käy koulua. Ja Mishkoltsin kaupungin tilanne ja Niret Hazo, siellä käydään neuvotteluita. Ja kohta 45 ei myöskään pidä paikkaansa. Eli jos korjaatte nämä kohdat, niin sitten ehkä voitte suojella Euroopan parlamentin uskottavuutta. Tämä keskustelu saattaa järkyttää hyödyttää Euroopan kansalaisia. Ja haluaisin kysyä sihteeristöltä, miksi tässä mietinnössä on näin paljon kohtia, jotka eivät kerta kaikkiaan pidä paikkaansa? Miksi ette ottaneet meidän huom- huomioitanne huomioon? Pyydän, että ettei puheenjohtaja edustaja Kudritska korkeintaan kaksi minuuttia, olkaa hyvä. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin halusin sanoa unkarilaisille ystävillemme ja ministerille, että haluaisin vedota teihin. Nukkukaa kunnolla yön yli ja sen jälkeen lukekaa uudelleen tämä mietintö, niin varmaan huomaatte, että tämä on erittäin pitkälti faktoihin perustuva mietintö, jonka Rova Sargentini on laatinut. Kollegat, ystävät, Älkää katsoko, että Unkarin ja EUn välinen suhde on nollasumma peli, jossa katsotaan, kuka voittaa missäkin kohtaa. Muistakaa se aika, jolloin me vain unelmoimme niistä arvoista, jotka halusimme jakaa Ranskan, Saksan, Alankomaiden ja muiden maiden kanssa arvoista, jotka tässä mietinnössä mainitaan silloin, kun olemme vielä kommunismin ikän alla. Ja kun taistelimme kommunismia vastaan, juuri nämä kansalliset järjestöt, jotka te haluatte pois maasta, pois Unkarista, olivat juuri niitä järjestöjä, jotka niin hienolla tavalla taistelivat kommunismia vastaan. Ja nyt olemme sitten Euroopan unionissa näiden järjestöjen ansiosta. Nyt ette pidä näistä järjestöistä ja väitätte, että kaikki nämä kansasjärjestöt ja Soros vain valehtelevat, eivät kerro totuutta uskon, että teidän toimintanne on ihan päivän selvää. Saattaa ottaa artikla 7 joudutaan soveltamaan, taikka sitten rakennerahastovarat joko jäädytetään taikka niitä merkittävällä tavalla leikataan teidän maanne kohdalla. Siksi maanne kehitys tulee hidastumaan. Te pakotatte meidät siihen hyvin pian. Ollaan sitten Putinin Venäjän vaikutusvallan alla. Joten miettikääpä nyt uudestaan ja lukekaa uudestaan tämä mietintö. Ja pyydän, älkää pitäkö tätä keskustelua jonkinlaisena keskusteluna, jossa joku vastustaa teitä ja koko Unkarin yhteiskuntaa. Ei siitä ole kyse. Haluamme, että Unkari ja Keski-Eurooppa muutenkin on ja pysyy osa EUta, osana EUta. Haluamme vahvia kumppaneita EUn sisällä. Kumppaneita ei, emme halua ulkopuolisia, vaan kumppaneita. Um, we can take, um... Voimme ottaa korkeintaan kaksi muuta kuin Libyvalkoinen jäsentä vielä puhelistalle. He ovat kuitenkin suostuneet puhumaan vain korkeintaan minuutin. Rova Morvai, korkeintaan yksi minuutti. Szépen ismét a hálaszavaival kezdeném. Nagyon köszönjük az Európa. Kiitoksia. Olen kovin kiitollinen vielä <clears throat> kerran kiitän Euroopan unionia siitä, että se on vahvistanut meidän kansallista kohesiota teidän hyökkäystenne vuoksi. Teillä on ollut ihan tärkeä tehtävä tässä. Nyt ihmiset kaikkialla Euroopassa kääntävät katsensa Unkarin puolella. On hieno tunne sanoa unkarilainen tänä päivänä. Mihin vain menenkin minua aina tervehditään kiitollisuudella. Siit, kiitollisuudella, koska me osoitamme sitä voimaa tällaista massiivista maahanmuuttoa vastaan ja olemme kansallisen suverenoiden puolella. Te olette antaneet meille tilaisuuden osoittaa tämän maailmalle niin, että kansalaisemme ovat kovin tietoisia näistä meidän pyrkimyksistämme. Sattanette myös kysyä, että miksi nyt EU hyökkää niiden kahden maan kimppuun, Unkarin ja Puolan, jota arvostetaan niin paljon Euroopassa. Se johtuu siitä, että parlamentin poliittinen kokoonpano ei heijasta Euroopan kansalaisten oikeita valintoja. Tämä muuttuu varmasti vuonna 2019 ja Fidesz ja puolalaiset, me uudistamme EPP-puolueen tai sitten luomme uuden sellaisen niin, että Euroopan parlamentti vuodesta 2019 edustaa Euroopan kansalaisten enemmistöä ja heidän arvojaan. sillä tuolloin ei olisi mahdollista se, mitä te teette täällä, että tällä tavalla kohtelette minun maatani. E, Kiitoksia. Haluaisin korostaa, että kaikilla ei ole samoja mielipiteitä tästä aiheesta. Tämä keskustelu ei ole kovin hyvää. En usko, että tästä on hyötyä EUlle tulevaisuudessa, vaan päinvastoin. Orbanin hallitus on tehnyt paljon romani vähemmistön kotuuttamiselle ja muidenkin vähemmistön hyväksi. Esimerkiksi kymmenen vuotta sitten slovenialainen vähemmistö oli lähestulkoon kadonnut Unkarista, mutta nyt hallituksen avulla olemme jälleen vahvempi kumppani siellä. Tunnen nämä asiat, koska olemme naapurimaa, joten en nyt esittäisi ihan tällä tavalla kaikkia näitä syytöksiä, kun mietinnössä on tehty. Ja haluaisin todeta, että meidän pitää kunnioittaa toisiamme enemmän täällä. Kiitos. Kiitoksia. Annamme ministerille vielä puheenvuoron, kuten sovittiin. Hän voi puhua korkeintaan viisi minuuttia ja vastaa kysymyksiin Sterva Sargentini vielä jälkeensä. Haluaisin esittää myöskin oman kysymykseni Jotkut kansallisjärjestöt ja kansallisyhteiskunnan toimijat mukaan luettuna, jotka ovat täällä edustettuina, Sanoit, että yh... siis niitä järjestöjä on tänä päivänä 69 000. Mitä kansallisyhteiskunta niin paljon pelkää? Kaikissa maissa kansallisjärjestöt kritisoivat hallitusta. Miksi nyt se pelko Mikä on ongelma? Miksi ette voi hoitaa asiaa kuntoon. Miksi nämä kansanedustajat eivät voi toimia vapaasti Unkarissa? Miksi te vaaditte, että ne lähtevät pois maasta? Tämä on erittäin kiireinen kysymys, joka heistä myöskin Sargentinin mietintöön. Ettekö te pärjää järjestön kanssa, mainitakseni vain Amnestin? Kaikissa muissa EU-maissa on kyllä terve kansallisyhteiskunta, joka pystyy kritisoimaan hallitusta, mutta mikä teillä tässä on niin ongelmallista? Teillä on viisi minuuttia aikaa vastata kysymykseen. Voitte myöskin vastata kirjallisesti, mikäli aika ei riitä. Olkaa hyvä. Eh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat jäsenet. Se, mitä totesitte, ja siltä pohjalta, mitä olette todennut, teen seuraavat johtopäätökset Jos unkarilaisten päätöksiä väärinkäytetään parlamentissa, on hyvä. Jos Unkarin hallitusta leimataan huonoksi, se on ihan hyvä ja sitä vastustaminen on oikein hieno asia. Kaikki, jotka kunnioittavat demokratiaa, kieltäytyisivät tämänkaltaisesta lähestymistavasta. Um, after your... Teidän puheenvuoronne jälkeen muutama jäsen käytti melkoisen tunnepitoista kieltä. Tunnepitoisia sananvaltoja esitettiin, mutta toivota te oman viiden minuutin puheenvuoronne aikana, josta meni jo puoli minuuttia, voi sitten nyt osoittaa jotakin arvokkuutta. Yrittäkää edes käyttää sellaista kielenkäyttöä, joka vastaa parlamentaarista arvokkuutta. Yrittäkää edes. Mitä nyt tänään, tänään tapahtuu? Tai tarkastellaan Sargentin mietintöä. En nyt halua, että tästä tulee valtava tukkanuotta sillä ollut tilaisuus. Toivon, että voitte vastata teille osoitettuihin kysymyksiin. Tästä olisi kovasti apua meille. Arvoisa puheenjohtaja. Minä ajattelin, että ilmaisunvapaus ja mielipiteenvapaus soveltuu myös minuun tässä salissa, mutta jos näin ei ole, niin silloin noudatan teidän sääntöjänne. Siitä huolimatta olen edelleen sitä mieltä, hyvä puheenjohtaja, että tässä keskustelussa Unkarin kimppuun on hyökätty, enkä voi hyväksyä sitä, että tällaista vastausta pidettäisiin hyökkäyksenä sen sijaan, että te antaisitte todella faktapohjaisia vastauksia, annatte vain näkemyksen siitä, mitä sanoin. Minä haluan toistaa sen, että me haluamme, että me olemme voittaneet kolme peräkkäistä vaalia mm, kahden kolmasosa enemmistöllä kolme kertaa. Te kysytte, mikä tämä legitimiteettini on, jolla edustan täällä Unkarin kansalaista. Kyllähän minäkin voin kysyä teiltä, miten monta Euroopan kansalaista äänesti teitä, jotta te täällä voitte ö, ähm, sanella Unkarille, mitä sen pitää tehdä. Puhuttiin myös antisemitismistä Unkarissa. Voisin sanoa, että Unkarissa on käynnissä keskustelu George Sorosin kanssa. Emme ole yhtä mieltä useistakaan asioista. Parikin kysymys on maahanmuutosta. Soros ei halunnut hallituksen voittavan vaaleja. Hän ei suinkaan piilotellut tätä näkemystään. Mutta kun Sorokselle puhutaan, niin me emme katso hänen nimitystään tai hänen uskontoaan. Meille se on aivan sama. Ja se vihreä möppi nyt, joka täällä enää istu paikalla, syytti meitä ja syytti Jobbik tätä tätä puoluetta. Haluaisinkin kiinnittää huomioon siihen, että vaalikampanjassa, jota oppositio kävi. Kyse oli yhdestä asiasta. Unkarin niin, sanotuista vihre, vi, Unkarin niin sanotut vihreät ja sosialistit yrittivät solmia sopimuksen Jobbikin kanssa, jotta hallitus kaadettaisiin. Ja nyt te syytätte minua siitä, että teen yhteistyötä äärioikeistopuolueen kanssa. Kysymys oli sosialisteista ja vihreistä, jotka näin tekivät vaalikampanjan aikana. Hyvä puheenjohtaja, Haluaisin kertoa teille, että olemme lähettäneet faktisia korjauksia kaikkiin kohtiin tässä mietinnössä. Ja kun kysymys on kansalaisjärjestöistä, niin haluaisin vastata teidän kysymykseenne. Minusta Unkarin kansa on, ai Unkarin kansa aivan oikeutetusti odottaa avointa organisaatioiden rahoitusta silloin, kun nämä organisaatiot haluavat vaikuttaa Unkarin julkisen mielipiteeseen. Tämä on aivan legitiimi odotus, joka poliittisen puolueella on, mutta aivan legi- yhtä legitiimiä on odottaa samankaltaista avoimuutta kansalaisjärjestöiltä, jota rahoitetaan ulkomailta käsin, ja me haluamme vaikuttaa Unkarin poliittiseen näkemykseen. Miksi nämä voimavarat pitäisi pitää vakan alla. Ja hyvä puheenjohtaja, kielen myös sen, mitä sanoitte siitä, että teemme mahdottomaksi kansalaisjärjestöille työnteon Unkarissa. <clears throat> Se ei ole totta. Me haluamme kansalaisjärjestöjen julkaisevan tiedot siitä, kuka niitä rahoittaa. Minusta se ei suinkaan tee niiden elämää mahdottomaksi, jos ne internetissä kertovat rahoituslähteensä. Ja pitäydymme näkemyksessämme siitä, että avoimuus on tärkeää. Kun taas puhutaan akateemisen maailman vapaudesta, yli 20 ulkomaista yliopistoa toimii Unkarissa. Ainoa, joka valittaa uusista säännöksistä, on Keski-Euroopan yliopisto, joten ainakin kolme amerikkalaista yliopistoa toimii Unkarista. Ja te kuuntelette vain tämän yhden valituksia, joka ei ole tyytyväinen. Eli jos amerikkalainen yliopisto on valmis tekemään sopimuksen meidän kanssamme Marylandissa, niin miksi muutkin eivät tekisi niin? Arvostan kovasti sitä, että mahdollistettu puheenvuoroni täällä, mutta edelleenkään emme hyväksy sitä, että välitätte valheita Unkarista tässä talossa. Tästä syystä kirjoitan tosi seikkoihin pohjautuvan kertomuksen, joka kieltää kaikki tämä kohdat tässä mietinnössä. Kiitoksia siitä, että sain tulla tänne paikalle. Sargentini to reply to this debate. Thank you. Tulkit ystävällisesti myönsivät meille lisää aikaa, joten voin vielä päättää tämän keskustelun. Tämä on paras olla työjärjestyspuheenvuoro, koska muuten minä katkaisen teidän mikrofoninne. Onko tämä työjärjestyspuheenvuoro? Periaate on se, että pitää kunnioittaa vähemmistöjä, eli puheenjohtaja suojaakaan vähemmistön oikeuksia tässä koko salissa. Tämä on naurettava, ei tämä ole mikään työllisyyspuheenvuoro. Meillä on oikeus ilmaista kantamme. Uploadit eivät kuulu tähän valiokuntaan. Ja teillä täytyy suojella tässä valiokunnassa tehtävää työtä. Mr. Jurek, that was ridiculous. Tuo oli naurettava herra Jurek. Rouva Sargentini, olkaa hyvä. Tulkitaan tuot lisäaikaa, joten ei nyt viivytellä. Arvostan suuresti, että tulkitaan tuot lisäaikaa, koska uskon, että erityisestikin tämän tyyppisessä keskustelussa, jossa emme puhu toisillemme, on erittäin tärkeää, että kaikki voivat kuunnella ainakin oikealla kielellä. Ne kollegat sanovat, että mietinnössä on virheitä. Heille totesin, että he voivat mielellään oikaista asioita, jotka mielestänne ovat menneet väärin. Tarkistusten jättöprosessi on tätä varten olemassa muistaakseni 15. päivän takarajatarkistuksia varten 15. toukokuuta. Oikaskaa ihmeessä. Voin, että ymmärrän hyvin, että parlamentin jäsenet tekevät täällä puolepolitiikkaa, Teen itsekin näin, silloin kun se on soveliasta. Mutta tässä yhteydessä tehtävänä oli kirjoittaa mietintö täysistuntoa varten tai täysistunto minu, minulle antoi tämän valtuutuksen. Uskon, että annoin melkoisen kattavan, avarakatseisen näkemyksen siitä, mikä maan tilanne on. Ei puoluepolitiikalla mitään tekemistä tämän kanssa. Olen ollut erittäin kohtelias ja mahdollistanut sen, että Unkarin hallitus voi tulla kokoukseen yhä uudelleen ja uudelleen Unkarin hallituksen edustanut kokouksissa. Ja pyysin, että myöskin Unkarin hallituksen edusta puhuisivat äh, arvo, hallituksen arvokkuutta vastaavalla tavalla se, että poliittinen puolue, hallitus, valtio ja kansa sekoitetaan toisiinsa, on ollut yhä uudelleen esiin tässä keskustelussa. Se on ihan uudelleen putkahtanut esiin, eikä tästä ole apua keskustelussa. Teillä on tietystikin tarpeen ja lupa sanoa, mitä haluatte sanoa, mitä mieltä asioista, mutta toisaalta pyytäisin, tai huomauttaisin, että minua hämmästyttää se, että Unkarissa hallituksen edustaja käyttää väärin minun nimeäni, panetteli minua ja sanoa, että minä valehtelen. Te olette sanoneet tätä samaa myöskin täällä tänään mietinnössä, jonka lähetitte meille, tai tässä kertomassa lähetitte meille, te yritette nyt vesittää tämän mietinnön, jonka laadin. Te sanotte, että esittelijä selkeästikään ei luottanut oman tutkimustietonsa, vaan tehän tekee hyvin vähän mitään omia johtopäätöksiä. Te olette ihan oikeassa ihan oikeassa. Minä tutkin asioita, sitten käyttiin hyödykseni olemassa olevaa tietoa eri toimijoilta, mutta ette voi sanoa, että minä törkeällä tavalla valehtelin ja sanoa sitten, että yksikään näistä tiedoista, joita käytin hyväkseni mietinnössä, perustuu omiin johtopäätöksiin. Ei tämä tällainen peli veteli. Kunnioittava puhe, puheenvuoroa keskustelua tarvitaan jatkossakin parlamentissa toisia kuunnittava puheenvuoroa. Seuraava vaihe on tarkistusten jättöprosessi. Kyse ei ole mistään neuvotteluprosessista, joka liittyisi tiettyyn jäsenvaltioon. Tämä on mietintö, joka loppujen lopuksi menee sitten neuvoston käsittelyyn. Teen työtä tämän hyväksi kaikkien kollegoiden kanssa, jotka ovat varjoesittelyitä ja ilomielin jään odottelemaan nyt teidän ehdotuksenne. Kiitoksia paljon. Thank you to the rapporteur. Kiitos esittelee. Tarkistus täytyy jättää viimeistään 15. toukokuuta kello 18. Kiitän kaikkia kollegoita osallistumista keskustelun tänään. Kiitos.